Bene colleghi, possiamo... Non, fun... sì, ma non, non, è, non, è non si sente. Colleghi, per favore. No niin, käykää paikoille ne hyvät kollegat, jotta voimme ryhtyä äänestyksiin. No niin, hyvät kollegat, nyt lähdemme liikkeelle. Della relazione... EU, EU aiheena mietintö Euroopan unionin suhteesta Persialainen yhteistyöneuvoston kanssa. No niin, laittakaa äänestyskortti paikoilleen ja käykää muutenkin paikoilleen, koska meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa, vaikka tässä on aika paljonkin äänestysasiaa. No niin, nyt nopeasti, että päästään eteenpäin. Meillä on muutakin asiaa vielä esityslistallamme tänään melko paljon.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 Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yksitoista puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten sitten 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää jäi vähän epäselväksi, eli koneäänestys eh, kohdasta 14 alkaa. Koneäänestys on alkanut. Tarkistuksesta 14. Kolme jätti äänestämättä, mutta päätämme äänestyksen. Kolme vasta, 30 vastaääntä, 33 ääntä. Ja lunaset valtakaa äänestää. No ja äänestyskirja olisi äänestänyt puolesta. 34, 30 hyväksytty. 17 puoltoäänet. Vastaäänet. Tyhjät hyväksytty. 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Yksi puoltoäänet vastaanet tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Itre valiokunnan lausunnot lähdemme liikkeelle. Kakkosesta puoltoäänet, vastaäänet, hyväksytty. Kolme, kolme, kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme, viisi, tässä nyt esitettiin ehdotus, että äänestettäisiin 3-9 yhtenä ryhmänä. Vastustaako joku, että näin teemme? Ei, eli kolmesta yhdeksään puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät, hyväksytty. Ja jos teille käy, niin menettelemme samalla tavalla kympistä 11.14. Vastustaako joku, että äänestämme yhtenä ryhmänä? Eli puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät, hyväksytty. Sitten 16 puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät, hyväksytty. Sitten koneäänestys, loppuäänestys alkaa. Äänestys päättyy 63 puolesta, 3 vastaanta, 2 tyhjää. Onnittelut esittelijälle laaja enemmistö. Ja sitten seuraavana päätöslauselmaesitys Montenegron yhdentymisestä Euroopan unioniin. Tanok esittelijänä. Tarkistus 1, puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät hyväksytty. Suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta nelosen osalta vielä äänestämme uudelleen koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus neljä. 68 kortta, 67 äänesti, 61 puolesta, 6 vastaääntä, 0 tyhjä. Sitten 5 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty, 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää jäi vähän epäselväksi. Äänestämme koneellisesti tarkistuksesta 14. Äänestys alkaa. Kuusikymmentäyhdeksän korttia. Äänestys päättyy. 48 vastaääntä, 17 puoltoääntä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan. Jäi vähän epäselväksi. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 25. Äänestys on alkanut. Tässä joku nyt on vielä jättänyt äänestämättä. Äänestys päättyy. 29 vasta-ääntä, 38 puoltoääntä. Hyväksytty. 26 puolesta. Vasta-äänet tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 28 on vedetty pois. 29 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puoltoäänet vastaäänet tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan jäi hieman epäselväksi. Tarkistamme koneellisesta tarkistuksesta 36. Äänestys alkaa. 70 korttia. 64 äänesti, eli muutama jättänyt äänestämättä. Äänestys päättyy. 29 vastaan, 38 puolesta hyväksytty. 37 puoltoäänet, vastaäänet, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 42 osassa, osa 1, puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät, ilmeisesti hylätty, kakkososan, mutta kuitenkin tarkistamme ensimmäisen osan tarkistuksesta 40 äänestys alkaa. Tarkistus 40, osa 1, tarkistusäänestys. Muutama vielä äänestämättä. Äänestys päättyy. 28 vastaan ja 38 puoltoa ääntä hyväksytty. Tarkistus 40 osa 2, puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät, hyväksytty. Kompromissi 4, kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Suullinen tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää jäi epäselväksi. Tarkistamme koneellisesti. Suullinen tarkistus neljä kyseessä. Äänestys alkaa. Seitsemänkymmentäyksi korttia 63 äänesti. Äänestys päättyy. 31 kolmekymmentä 30 puoltoääntä hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 kahdessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan. Epäselvä lopputulos. Tarkastus 69 osa 2. Koneäänestys alkaa. yhdeksän äänesti. Äänestys päättyy. 33 vastaan 35 puoltoääntä hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta suullinen vastaan. Ilmeisesti puole hyväksyttiin, mutta tarkistetaan sähköisesti. Tarkistus 73, jossa suullisesti esitetty lisämuutos. 70 korttia. Eli siis tarkistus 73. Siitä äänestämme. Ja siihen on tehty suullinen muutos. Äänestys päättyy. 32 vastaanta, 34 puoltoääntä hyväksytty, 74 puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Tarkistus 76. Äänestys alkaa. Eli äänestämme tarkistuksesta 76. Äänestys alkaa. Neljä tässä edelleen näyttää jättävän äänestämättä. Kaksi nyt yksi. No niin, äänestys päättyy. 36 puolesta, 30 vastaan hyväksytty. Rohdatasan kappale A, tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme loppuäänestyksen koneellisesti. Äänestys alkaa. kaksi unohtaa äänestää tässä jatkuvasti. No niin, äänestys päättyy. 62 puoltoääntä, kolme vastaääntä, kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle laajalle enemmistöllä hyväksytty. Hyvinhän tämä sujuu. Ja sitten hankalin aihe, hankalin äänestys, eli ollaan tarkkoina esittelijän oman roitten. Haluatteko käyttää puheenvuoron. Jos haluatte, niin voitte niin tehdä. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, tänä vuonna on enemmän kuin tärkeää, että me ilmaisemme kantamme, jonka tulee olla tasapainoinen sen vuoksi, että Turkissa Äh, on pian vaalit. Ja sen vuoksi jälleen kerran haluaisin painottaa sitä, että ei ainoastaan esittelijä, mutta koko EPP on tehnyt kaikkensa, jotta tämä mietintö olisi tasapainoinen. Ja sen vuoksi meillä on ollut hyvin tasapainoinen lähestymistapa äh, jäsenyyteen ja minä tulen vetämään takaisin tarkistuksen 250. Ja haluaisinkin pyytää kollegoita katsomaan uudelleen tarkistuksia 6, 7, 12 ja 13 ja 313 liittyen integraatiokapasiteettiin ja 313 jäsenyyteen ja integraatiokapasiteettiin. Haluaisin pyytää kaikkia kiinnittämään nyt huomiota siihen, että johdantosan kappaleessa A, B ja C olemme eh, tehneet kaikkemme ja toivon, että voisitte vetää huomioida tämän, että tarkistus 250 on vedetty takaisin ja sen vuoksi, että te voisitte vetää pois tarkistukset 6, 7, 12, 13 ja 313 ja mikäli ei, niin että äänestäisitte niitä vastaan. Kiitos. Va bene, allora eh, ringraziamo. Kiitokset ja hauit, olkaa hyvä. no debate this morning, so... Tänään nyt ei keskustella, eli pidämme kiinni menettelykysymyksistä. Haluaisin vain vahvistaa sen, että EPP vetää pois tarkistuksen 250, niin tarkistan nyt tämän. Ja siksi, niin kuin on sovittu kompromississa, me vedämme pois tarkistuksemme 6. Ja jos vihreät eivät vedä pois tarkistustaan, niin sitten äänestämistä vastaan. Ja tästähän sovittiin esittelijän kanssa. Ja muiden tarkistusten osalta ei ole mitään muutoksia. Me olemme tehneet hyvin vaikeita kompromisseja ja ehdotan, että nyt etenemme äänestykseen. Grazie, onorevole. Ja Brock, ähm, haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä äskeisestä ehdotuksesta. He on myöskin hieman liikahtanut. Ihan hyvä kuitenkin vaikutelmana on sellainen, että tämä ei huomioi kokonaisuudessaan esitystä ja tämä saattaa sitten viedä meidät hankalaan tilanteeseen ja täysistunnossa tämä saattaa törmäyskurssin johtaa. Enkä tiedä, avataanko nyt näin mahdollisuuksia neuvottelujen käynnistämiselle. Eli Turkin jäsenen kannattajat eivät ehkä näe tätä avautumismahdollisuutena. Ja tämä saattaa johtaa hankaluuksiin, ei vain parlamentissa, vaan myöskin kun ajatellaan liittymisneuvottelujen jatkoa. Eh, qualche osservazione? Eli siis pidetään kiinni eh, entisistä kannoista eh, kutosta huomioimatta. Mutta esitille pitäytyykö hän sitten tässä kannassaan, eli että voidaan luopua tarkistus 250 siinäkin tapauksessa, että nämä muut tarkistukset, joita hän esitti, niistä ei luovuttaisi. No hyvä, näin voidaan sitten tehdä. Vielä omenroiten, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, jos ei tässä nyt haluta palata tähän edelliseen sopimukseen, joka meillä poliittisten ryhmien kesken aina on, niin me emme vedä pois tarkistusta 250. Nyt, nyt pitäisi kunnioittaa toisia ryhmiä ja minä kunnioitan parlamenttia ja sen sääntöjä. Jos minä ja kollegomini, jotka neuvottelimme vilpittömästi, teemme sen, tässä on ollut hyvin vaikeita kysymyksiä meidän ryhmällemme ja parlamentille. Ja Brokin tavoin, jota kunnioitan, hän on eri kannalla tarkistuksesta, joka liittyy integraatiokapasiteettiin, mutta koskaan ei pidä toimia niin, että tulkitsemme väärin sopimuksia, joita on tehty kompromissien yhteydessä. Ryhmien välinen sopimus eilen liittyy tarkistuksiin 256 ja 7 eikä muihin, ja Omen Räyten nyt viime hetkellä otti muita mukaan. Tietyhän voi pyytää, että muutamme mieltämme milloin tahansa, mutta älkää nyt kuitenkaan esittäkö väärin sitä, mistä on sovittu. Koska jos nyt vilpittömästi haluamme saada aikaan konsensuksen ja vahvan enemmistön parlamentissa, jotta voimme lähettää Turkkiin selkeitä viestejä, niin tällainen taktiikka viime hetkellä ei ole avuksi. Honorevole Brock. Brock, olkaa hyvä. Puheenjohtaja. Integraatiokapasiteetti vaikuttaa päätöksiin parlamentissa. Jos sosiaalidemokraatit haluavat, että tätä ei mainita ehtona Turkin liittymiselle, niin tästä voidaan avointa keskustelua käydä, johon itsekin mielellään osallistuisin. Ja siksi olisi tärkeää, että 250 ei vedetä pois tämän valitettavaa. Valitettava tällainen yritys Äh, tehdä sopu nyt johtaa hankaluuksiin, mutta nyt äänestetään miten äänestetään ja katsotaan sitten mitä täysistunnossa tapahtuu. On harmi, että ei olla valmiita nyt huomioimaan tätä integraatiokapasiteettiasiaa tässä nyt sosiaalidemokraatit tuntuvat poikkeavan siitä konsensuksesta, mihin jo oli päädytty. Yes, President. Esittely, olkaa hyvä. Always, I always keep my... Minä pidän aina lupaukseni, mutta Eilen minä jo kerroin kollegoille, että tarkistukset 12 ja 13 ovat meille hyvin tärkeitä. Toisekseen eilen iltana en kyennyt vetämään pois tarkistusta 250, koska se, joka on esittänyt tätä tarkistusta, ei suostunut siihen. Tänä aamuna sain aikaan sopimuksen edustaja Flaston kanssa siitä, että se vedetään takaisin, jos 12 ja 13 äänestetään. Minä kerroin eilen kollegoille, että EPP-ryhmä äänestää 250 tarkistusta vastaan. Jos joku täällä nyt väittää, että minä en pidä kiinni lupauksista, niin se ei ole totta. Minä halusin tähän hyvän järjestelyn. Vielä kaksi puheenvuoroa ja sitten suljen puhujalistan. Vlasto, joka on laatinut tarkistuksen 250, joka nyt ei ole tänään paikalla. Hän on ilmoittanut minulle avustajansa kautta, että hän todellakin vetäisi pois tarkistuksen 250. Prego, Howit, prego. Howit. Jos nyt yritämme edistää hyviä suhteita, niin tämä oli ihan hyvä tieto. Se, mitä nyt on selvinnyt, on se, että hän tekee nyt uuden tarjouksen tänä aamuna, joka on erilainen kuin se, josta keskusteltiin eilen. Tämä ei ole tarjous, jonka voimme hyväksyä, koska me olemme tehneet sopimuksen, pidämme siitä kiinni. Jos 250 ei vedetä pois, me äänestämme 6-7 puolesta, mutta Brokille ja muille voi sanoa, että katsomme, miten äänestyksessä käy ja katsomme sitä uudestaan täysistunnossa, koska me haluamme löytää mahdollisimman laajan konsensuksen. Ja se, mitä Omen Räyten on nyt sanonut, se nyt poistaa huolen siitä, että tässä on väärin esitetty asioita. Ja kiitän häntä tästä selvityksestä. Hyvä, hyvä. No niin, äänestämme siis nyt kaikista tarkistuksista, koska 250 tai luovuta, kun ei näistä muista valmiita luopumaan. Eli näin käymme läpi kaikki mainitut tarkistukset ja lähdemme liikkeelle tarkistuksesta 23. Puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät, hylätty. 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää,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 vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puoltoäänet vastaäänet tyhjät hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaa, tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaa, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54. Tässä on pieni virhe, eli siis hyppäämme tarkistuksen 57 kahdessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty ilmeisesti, mutta ehdottaisin tarkistusta. Eli tarkistus 57 osa 1, siitä tarkistusäänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33, 36, hyväksytty. Osa 2, puoltoäänet, vastaäänet, Tarkistetaan tämäkin. Äänestys alkaa. äänestys Tarkistus 57 osa 2. Joku tässä jättää äänestämättä koko ajan. Äänestys päättyy. 32 vastaääntä, 35 puoltoääntä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta

Tarkistus 68. 35 vastaanta, 34 puoltoääntä. Hylätty. 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty hyväksytty, mutta hieman epävarma tilanne. Tarkistus 71. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 71 siis. Äänestys alkaa. Tarkistus 71. Äänestys päättyy. Neljäkymmentäyhdeksän vasta ääntä, 21 puolta ääntä hylätty. 74 puolesta 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6. Tarkistamme kuitenkin koneellisesti tarkistuksen 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 30 vastaan hyväksytty. Kompromissi 6, puoltoäänet. Vastaäänet, tyhjät hyväksytty. Tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 77 puolesta vastaan. Ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 77 koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 vastaääntä, 36 puolta ääntä hyväksytty. 78 kahdessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää. Var- tarkistamme tämän koneellisesti. Tarkistus 85 siis. äänestysmenettelymerkinnöissä on virhe. 85 sitä ei tarvitse äänestää, koska 78 tuli hyväksytyksi. Menemme siis eteenpäin 86, se on vedetty pois. Seuraavana tarkistus 87. Onko tässä puheenvuoropyyntö? Flotre, olkaa hyvä. Oui, ben, en fait, effectivement... Niin tosiaan tässä on merkitty, että jos 78 menee läpi, 85 raukeaa, mutta ne sopivat täysin yhteen, eli mielestäni 85 pitää äänestää. If, if 78... Jos 78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 just, I just got, um, I just got... Sain tässä juuri uutta informaatiota. Minun mielestäni tämä ei ollut yhteen sopiva. Mutta Tur- Turkissa on kuulemma huhuja siitä, että se voisi johtaa siihen, että lähdetään tutkimaan Haridinkin äh, murhaa ja ja koska tästä nyt on puhetta, niin pyydän, että äänestämme tästä ja pyydän, että EPP äänestää tämän puolesta. Informazioni. Näiden lisätietojen myötä ei olekaan enää hankala määritellä tätä asiaa sen sopivuutta. Eli tarkistus 85, sitä äänestämme puoltoäänet. Kiitokset Maroitenille. Vastaäänet ilmeisesti hyväksytty, siltä vaikuttaisi. 86 on rauennut, 87 puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät hyväksytty, 88 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty, 89 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty, kompromissi 10 puolesta, Hovit, olkaa hyvä. On compromise 10. Kompromissi 10. Sihteeristöllä ehkä oli tätä, mutta tässä on kirjoitusvirhe. Me sovimme kompromissikouksessa, että sanat tällä alueella lisätään riville kolme. Eli pahoittelen sitä, että tällä alalla ei ole ryhdytty minkään uudistuksiin vuonna 2010. Eli tämä nyt vain ihan pöytäkirjaan. Eh. Hyvä. Eli tämä tarkennus ei varmaankaan aiheuta hankaluuksia. Äänestämme kompromissista 10. Täällä mä tarkennus mukaan huomioiden puoltoäänet, vastaäänet tyhjät hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 94 rauennut 96 puolesta Tarkistus 95, se ensin, koska 94 jäi näin ollen hyväksymättä. Meidän täytyy äänestää sitä. Bene, 95, voti favorevoli. Tarkistus 95, puoltoäänet. Vastaanet tyhjät, hylätty. 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty hylätty 97 puolesta vastaan. En ole ihan varma lopputuloksesta, eli tarkistamme koneellisesti 97. Tarkistus 97. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 41 vastaan eli selvästi hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puoltoäänet vasta-äänet tyhjä hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 114 puolesta pieni hetki tarkistetaan eräs asia. Ah. Bene, 114. 114. Siitä ei äänestetä, koska 50 hyväksyttiin. Seuraavana kompromissi 13 puolesta. Vastaan. Tyhjät hyväksytty. Satakaksikymmentäkaksi puoltoäänet C'è un intervento della relatrice, prego. Esitteli, olkaa hyvä. Eh. Puheenjohtaja, alkuperäisessä äänestyslistassa oli virhe ja painottaisin, että me äänestämme tarkistusta 119 vastaan. Okei. Okay. Votiamo 122. No, no, bene, votiamo il 122 quindi, va bene. Sì, sì, era così. 122 voti favorevoli, voti no? contrari ja astenuti respinto. Hylätty 122. Sitten kompromissi 14 puolesta. Favorevoli al compromesso. Kompromissi 14 puoltoäänet. Nyt äänestämme koneellisesti tarkistuksesta 122, koska tätä täällä esitettiin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 vastaanta, 34 puoltoääntä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme koneellisesti tarkistus 130. 130 äänestys alkaa, koneäänestys. Chiusa la votazione. 130. Chiusa la votazione. Ihan hulimaksi. Äänestys päättyy. 32 puolta ääntä, 37 vastaääntä hylätty. Sitten 131 131 puoltoäänet. Vastaäänet. Tyhjää. Tilanne hieman epävarma, eli tarkistamme koneellisesti. Kyseessä tarkistus 131. Ci sono sei colleghi che non votano. Kuusi edelleenkin jättää äänestämättä. Tarkistus 131 siis. Äänestys päättyy. 42 vasta ääntä, 18 puoltoääntä hylätty. Sitten kompromissi 15, puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät hyväksytty. Tarkistus 137, puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130, 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 ei, 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 152 puolesta vastaan. Ei ihan varma tulos. 152. Koneäänestys alkaa. 152. Äänestys päättyy. 32 vastaajanta, 36 puoltoääntä hyväksytty. 153 puoltoäänet. Vastaäänet, tyhjät hyväksytty. 154 rauennut, 155 puolesta vastaan tyhjää ei ihan varma lopputulos, ehkä pikemminkin hyväksytty, mutta tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 155. Äänestys päättyy. 31 vastaanta, 37 puolta hyväksytty. 157, siitä ei tarvitse äänestää. Sitten tarkistus 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää. No, ilmeisesti hylätty, mutta ehdottaisin, että tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 161. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40-29 hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 171 puolesta 170 vielä koneellisesti, kun äänestys alkaa. 170. Äänestämme koneellisesti. Äänestys päättyy. 32 vastaääntä, 37 puoltoääntä. Hyväksytty. 171 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 rauennut. 100 tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 174. Olen Hovitin kanssa tässä ihan telepatia ulottuvuuksella Arvasin, että hän tätä halusi, eikä hän edes ehtinyt suutaan avata. Yksi eh, liika ääni sosiaalidemokraateilta. Huijaus. Ei onnistu, kun koneellisesti toimitaan. No niin. 39 vastaääntä, 25 puoltoääntä hylätty. 175 on vedetty pois, 176 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 181 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten 183 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 184 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi 191 puolesta vastaan, tyhjät, hylätty. 192 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hyväksytty, mutta ehdottaisin, että tarkistamme koneellisesti tarkistus 194, koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38.26 hyväksytty. Tässä todettiin, että meidän tulisi äänestää 189-190, eli 189 ensin puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 190 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 190. 194, sehän jo hoidettiin. Sitten seuraavana 197, puoltoäänet, vastaäänet, tyhjät. Tarkistamme. Koneäänestys alkaa. Tarkistus 197. 197. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 14 vastaanta 51 puoltoääntä hyväksytty. 198 puoltoäänet. Vast, puoltoäänet 198. Vastaäänet. Tyhjät hyväksytty. 199 puoltoäänet. 198. Tarkistamme koneellisesti. Koneäänestys alkaa tarkistus 198. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 29 vastaääntä, 38 puolta hyväksytty. Sitten 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 215 rauennut. Seuraavana 200 puolesta vastaäänet tyhjää hylätty. Sitten 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 on rauennut, sitten 203 puolesta vastaajanet tyhjät hylätty. 211 puolesta 203 sen siis tarkistamme vielä koneellisesti. Tarkistus 203. <laughs> Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 52 vastaääntä, 14 puolta hylätty. Sitten 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 218 hylättiin, eli äänestämme tarkistuksesta 217. Äänestys puolesta vastaan tyhjää hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 Kaksi, kaksi. Tarkistamme koneellisesti. Chiusa la votazione. Koneäänestys päättyy. 45 vastaääntä, 21 ääntä. Hylätty. 2, 2, 3 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 2, 2, 4 puolesta ja vastaan. Tyhjää. Hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty sanoisin, mutta varmistamme koneellisesti. Tarkistus 230, kone tarkistus, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 vastaanta 30 puolta ääntä hylätty. Sitten 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta kaksi, kolme, neljä puoltoäänet. Vastaäänet, tyhjät, hylätty. Kaksi, kolme, viisi puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksi, kolme, kuusi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi, kolme, seitsemän raukeaa. Kaksi, kolme, kahdeksan puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 246 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 247 on rauennut. 248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vai raukeaako se? Vedättekö se kuitenkin pois tarkistuksen 250? Öö, olkaa hyvä, jos haluatte käyttää puheenvuoron. 250, josta ilmoitin, että me haluaisimme vetää sen takaisin silloin, kun sosiaalidemokraattinen ryhmä mietti tätä 12 ja 13 myös. No, minä olen nyt vetänyt tämän takaisin, joten pyytäisin vielä kerran, että 12 ja 13 ja 313 kohdalla sosiaalidemokraatit miettisivät äänestyskäyttäytymistään. Honorable Howitt. Siis. Howitt. I hear Mrs. Oomen Reuten, but I also heard... Niin, haluaisin nyt sanoa, että voisitteko ilmoittaa, onko tämä vedetty pois vai onko sitä äänestetty? koska me pidämme kiinni eilisestä sopimuksesta. Eli teidän täytyy nyt todeta tämä puheenjohtajana. Mä, let's, let's, let's be clear. It's a... Ollaan nyt ihan selkeitä. Tämä on uusi sopimus. En voinut eilen vetää sitä takaisin, koska minulla ei ollut lupaa. Ja toisekseen eleenä, hyvän tahdon eleenä, minä vedin sen takaisin puhuttuani edustaja Vlaston kanssa. Minä olen vetänyt sen takaisin. Ollaan tästä selviä, mutta minä haluan, että te pidätte kiinni myös edellisistä sopimuksista, joka merkitsee sitä, että jälleen kerran pyydän että vedätte tai ainakin äänestätte vastaan tarkistuksia 12, 13 ja 313. Va bene. Eh, abbiamo capito la sua... No niin, kantane tuli selväksi, mutta haluaisin tietää, ja meitä kaikkia varmaan kiinnostaisi saada tietää, esittelijä, aiotteko kuitenkin vetää pois tarkistuksen 250 vai ainoastaan siinä tapauksessa, että sosiaalidemokraattinen ryhmä päättää luopua tarkistuksesta 12 ja 13? Kysyisin siis, joka tapauksessa ko luovutte tarkistuksesta 250 ja ehdotatte, että toiset luopuisivat 213, mutta se ei ole ennakkoedellytys omalle poistollenne? Sorry. Tämä, tässä ei ole mitään ehtoja, mutta toivon, että myös toinen osapuoli. 50 e andiamo a votare. Hienoa. Nyt siis voimme äänestää. Vastuultat vastaan tyhjät hylätty. Sitten 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 253 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 rauennut. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260, siitä emme äänestä. 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 kahdessa osassa osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, ja sitten 263 osa 2 tarkistusäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 vastaanta, 32 puoltaanta hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puoltoäänet. Vastaäänet tyhjät hyväksytty. 266 puoltoäänet. Vastaäänet tyhjät hylätty. 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 269 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 272 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 270 276 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. Koneäänestys alkaa tarkistus 276. Äänestys päättyy. 37 vastaanta 31 puolta ääntä hylätty. 277 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 278 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 279 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 280 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 28, 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 284 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 285 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 290 puoltoäänet. Vastaäänet, tyhjät hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni hylätty, mutta tarkistetaan. Koneäänestys alkaa tarkistuksesta 29. 21. 5 jätti äänestämättä. Äänestys päättyy. 41 vastaanta 21 puoltaanta hylätty. 292 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 295 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 296 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 298 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 301 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 302 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 303 puolesta. 303 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 304 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 305 ja 304 tarkistamme koneellisesti tuloksen. Äänestys alkaa. Tarkistus 304. Äänestys päättyy. 51.17 hylätty. 305 puolesta vastaan. Tyhjät hylätty. 306 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 307 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 308 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 309 puolesta. 308 tarkistamme tuloksen koneellisesti. 308. Äänestys alkaa. Muutama yhdeksän tässä vielä on äänestämättä viisi. No niin, kahvi on tässä vielä saamatta. Sen huomaa. Joku varmaan on jo nukahtanut. 50 vastaääntä, 16 puoltoääntä, hylätty. 309 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 310 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 311, 312 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 313 puolesta vastaan. Mikähän tulos olisikaan, tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 313 siis. Tämä oli myöskin näitä kiistanalaisia tarkistuksia. Tällä kaksi vieläkin jättää äänestämättä. Äänestys päättyy. 37 vastaanta 35. Puoltaanta hylätty. neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 315 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 6 puolesta tai se on rauennut. Siitä ei äänestetä siis äänestys tarkistusta kahdeksan puoltanet, vastaanet, tyhjät, hylätty. Yhdeksän puoltanet, vastaanet, tyhjät, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Yksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 äänestämme puoltoäänet, vastaäänet. Tulos epäselvä, eli tarkistamme koneellisesti tarkistus 14. Kuusi. Kuusi jättää äänestämättä. Äänestys päättyy. 47 vastaan tai 19 puolta ääntä hylätty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 20 ja 21 rauenneet. Joko yksi puolesta vastaan tyhjään hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjään ilmeisesti hyväksytty. Ja näin kolmonen raukea. Ja seuraavana tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. man möchte es noch mal hören, aber auf die... Kriittisiltä osin olemme päätyneet jälleen siihen, mikä meillä oli kompromissina. Ja olen tästä erityisen kiitollinen ja toivon, että sosiaalidemokraattinen ryhmäkin on nyt oppinut, että me pitäydyimme kompromisseissamme. Minulla on ollut suuri ilo tehdä yhteistyötä kanssanne. Ja sen vuoksi todellakin kannatamme tätä. Ringrazio, ringrazio l'onorevole Amaroitin per avere... Kiitokset, kiitokset, että jo tässä vaiheessa esititte nämä kommentit. Ja tähän voin yhtyä, koska nyt äänestys päättyy. Ja vain viisi vasta ääntä, kolme tyhjää esitettiin. Ja näin esitys on hyväksytty. Onnittelut, onnittelut esittelijälle. Onko täällä puheenvuoropyyntö? Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, vuosia sitten sain kuulla, että kompromissista on pidettävä kiinni. Ja vuosia sitten opin myöskin, että on puhuttava totta, kun puhutaan kompromisseista. Kompromissi, josta sovittiin, oli se, josta pidimme kiinni. Tämä pitää merkitä pöytäkirjoihin, enkä hyväksy sitä, että kukaan toteaa kaikilla kunnioituksella Omer että hän läksyttää minua siitä, että kompromisseja pitää kunnioittaa. Va bene. Eh, Hyvä. Ja kollegani jatkaa puheenjohtajan tehtävissä näkemisiin. vote pareil. Euh, nous poursuivons la séance. Jatkamme kokousta. Kohta seitsemän päätösosmaesitys Jugoslavian entisen tasavallan Makedonian edistymiskertomuksesta 2010. Tilanne on huolestuttava, maassa ja siellä on tehty päätös, että oppositiopuolueet boikottoivat parlamentin työtä. Ja puheenvuoron saa esittelijä Thaler. Hän voi esitellä meille kaikkein tärkeimmät kohdat tästä päätöslausumaesityksestä. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dragi... Kiitos puheenjohtaja. Arvon kollegat, että minun tämän hyvin mielenkiintoisen äänestyksen jälkeen Turkista ja Kroatiasta esitellä teille tänään seuraavan ehdokasvaltion koskevan edistymiskertomuksen, nimittäin Jugoslavian entisen tasavallan Makedonian edistymiskertomus. Mä oon tänään hyvässä seurassa, koska puhumme myös Islannista tänään. Ja toivon, että tämä hyvä seura johtaa siihen, että molemmat jäsenehdokasvaltiot, nykyiset eh, jäsenehdokasvaltiot, joista me tänään puhumme, että voisivat eh, astua jäseneksi samanaikaisesti. Me käsittelemme tätä päätöslauselmaa päivänä, kun on vuosi siitä, että meidän edellinen päätöslauselmamme hyväksyttiin parlamentissa. Haluaisin ihan lyhykäisesti esitellä nämä pääasiat tämän vuotisesta päätöslauselmaehdotuksesta. Ensinnäkin Täytyy sanoa, että tämä päätöslauselma esitys ehdottaa, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia välittömästi voisi käynnistää jäsenyysneuvottelut. On tärkeää painottaa tätä, koska se on tämän päätöslauselmaesityksen pääviesti. Makedonia täyttää kriteerit ja edellytykset neuvotteluiden aloittamiseksi. Näin komissio totesi muutama kuukausi sitten. Ja tässä esityksessä ehdotetaan, että nämä neuvottelut käynnistetään. Pahoittelemme sitä, että neuvosto ei ole vielä käynnistänyt näitä neuvotteluita ja ehdotammekin neuvostolle, että se tekisi näin. Eli tekisi päätöksen neuvotteluiden aloittamisesta. Kuten puheenjohtaja jo sanoi, päätöslauselmaesityksessä tuodaan esiin huolenaiheita Jugoslavian entisen tasavallasta, entisestä tasavallasta Makedoniasta. Ensinnäkin äh, poliittinen vuoropuhelu tässä val- valtiossa, tai oikeammin sanottu poliittisen vuoropuhelun puute, joka on johtanut äh, jopa parlamentaarisen työn boikotointiin suuren mutta osin oppositiopuolueet ovat siis boikotoineet parlamentaarista työtä. Toinen asia liittyy oikeuslaitokseen, sen riippumattomuuteen tai oikeastaan siihen, että se ei ole sitä. Ja kolmas huolenaihe ovat mediat, medioiden viestinten vapaus, erityisesti kriittisten medioiden vapaus. Päätöslauselmaesityksessä kiitetään myös erityislähettilään työtä, joka toimii Skopjessa. Hän on tehnyt usean vuoden ajan erinomaista työtä. Kysymys on lähettiläs Fuereesta, joka on täysin sydämin viikonloppuisin iltaisin aina tehnyt työtä sen edes, eteen, että Makedonia pääsisi eteenpäin. Viime aikoina äh, häntä vastaan on hyökätty henkilökohtaisesti ja myös EUta vastaan. Ja on tärkeää tuoda esiin, että, että tämä ei ole soveliasta. Media-alalla, kuten sanottua, on ongelmia ja tämä eskaloitui viime aikoina A1 televisiokanavan kohdalla, joka on vaikutusvaltaisen kanava. Mutta tämä kuitenkin tänä viikolla on ratkenut positiivisesti. Ne tilit, joita oli suljettu, ne on avattu ja ehkäpä tämä on merkki siitä, että valtio on nyt tietoinen siitä, miten toimitaan medioiden kanssa. Viime vuoden marraskuussa sisäasiain ministeriö julkaisi nettisivuillaan kehotuksen, että kansalaiset ilmoittaisivat väärinkäytöksistä. Toivon, että hallitus Skopiessa huomioisi sen, että sisäasiainministeriö ei ole se elin, joka arvioi medioiden riippumattomuuden. Ja tässä päätöslauselmassa äh, tuodaan esiin myös äh, positiivisia kehityskulkuja näissä, tässä valtiossa. Minä olen laskenut tässä, kuinka paljon tässä on kiitosta. Niitä on 11. Tämä on kaksi numeroinen luku. Ja tästä näkee, miten paljon Makedonia on tehnyt edistysaskelia ja missä. Mutta on myös muita päätöslauselmaehdotuksia ja on tärkeää tässä yhteydessä myös ottaa esiin ne alat, joissa pitää vielä edistyä. EU täytyy osoittaa, missä täytyy vielä tehdä parannuksia. Ja olisi hyvä, että hallitus ja toimielimet siellä saisivat tällaisen käsikirjan jotta he osaisivat keskittyä hankaliin asioihin. Esimerkiksi korruptiovastainen taistelu on yksi niistä, ja pidämme hienona sitä, että tässäkin on päästy eteenpäin samanaikaisesti. Mutta haluaisimme myös kuitenkin huomauttaa, että tarvitaan tehokkuutta ja riippumattomuutta kun toimeenpannaan lainsäädäntöä korruptiota vastaan. On paha, että herätetään sellainen kuva, että joitakin asioita tutkitaan enemmän kuin toisia. Nyt on kymmenes vuosipäivä sopimuksesta liittyen valtion sisäisiin suhteisiin ja tämä Okrin puitesopimus on ollut näiden suhteiden perusta. On tärkeää, että Skopien ja Brysselin kesken voidaan sopia siitä, millä tavalla tätä vuosipäivää parhaimmalla tavalla juhlistetaan ja tuodaan esiin se, että sisäiset suhteet eh, kehittyvät hyvin tässä maassa. Ja lopuksi on myös hyvin tärkeää viitata alueellisiin ongelmiin. Päätöslauselmassa eh, kiitetään mm, vakautumista tällä alueella Siinä painotetaan yhteistyötä Naton, EUn ja, ja paikallisen yhteiskunnan välillä. Samanaikaisesti tässä kuitenkin viitataan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteisiin, joista tulee pitää kiinni, ja viitataan myös äh, tilanteisiin, jossa hallitus on mennyt liian pitkällä. Lopuksi haluaisin vielä vedota niihin, jotka ovat paikalla. Länsi-Balkanin valtioissa tilanne on usein sellainen, että suhteet poliittisten toimijoiden kesken ovat hyvin jännittyneitä. Puuttuu vuoropuhelua ja usein on vihollisuuksia poliittisten persoonallisuuksien kesken eri valtioissa. Ja minä toivon, että me Euroopan parlamentaarikkoina voisimme yrittää ää, äh, olla tukematta ketään erillisiä puolueita. Emmehän me ää, äh, lähde ehdokkaiksi mihinkään näistä valtioista itse. Sen vuoksi täytyy muistaa, että kysymys ei ole mustavalkoisesta tilanteesta, ja meidän täytyy, tai siis sanon tämän myös niin, että en, en tavallaan en puhu puolueen jäsenenä tässä. Meidän ei tulisi tässä lähteä valitsemaan väriä. Kysymys on siitä, että meidän täytyy voida yhteisin kannoin pyrkiä siihen, että kehitys on jatkossakin positiivista. Odotan jo ilolla keskustelua ja odotan teiltä tarkistuksia. Toivon mukaan niitä ei liikoja tule, mutta asiat kehittyvät ja joitakin kappaleita varmasti täytyy hieman uudistaakin. Ja odotan ilolla teidän osallistumistanne. Merci. Euh, Kiitoksia. Kun otan nyt vähän kelloa, niin täytyy rajoittaa puheaikaa. Varjoesittelyillä on kolme minuuttia puheaikaa ja sitten muilla – puolitoista minuuttia. Nikolai, varjoesittelijä sanoi ensin kolme minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tallerin mietintö on hyvin tasapainoinen. Hän on objektiivinen, joka on erittäin tervetullutta. Ja kuten Taller jo huomautti, monet kohdat mietinnössä. No, haluaisin vielä korostaa kolme asiaa. Mielestäni ehdotus aloittaa neuvottelut. Tämä täytyy toimittaa neuvostoon. Makedoniassa on tapahtunut paljon edistystä, vaikkakin ongelmia on edelleen. Tämä Ohridin sopimuksen vuosipäivä täytyy ottaa selkeästi esille, mutta toivottavasti Albanian jännitteet eivät leviä Makedoniaan. Ja sitten oikeusjärjestelmän uudistukset ovat myöskin hyviä, mutta meidän täytyy edelleen vaatia, että Skopje edistyy edelleen huomattavasti, mitä tulee oikeusjärjestelmän riippumattomuuteen jotta voidaan välttää siellä poliittista painostusta. Sitten poliitikkojen käytös Makedoniassa on eurooppalaistettava. Sitä tulee parantaa ja pitää käydä poliittisten puolueiden välillä jatkuvaa vuoropuhelua. Se on tärkeää, jotta tämä maa voi liittyä EU-hun. Hyvä myöskin kehitys Serbian suhteen passi velvollisuus on poistettu. Se on hyvä kehitysaskel. Sitten energia, äskettäin sovittu energiasopimus on hyvä. Se on täysin EUn direktiivien mukaista. Me varmasti esitämme tarkistuksia vielä tähän mietintöön, mutta meidän pitää olla rakentavalla kannalla, kuten kaikkien muidenkin poliittisten ryhmien Makedonian suhteen. Monsieur Brock, pour une minute. Kiitoksia, Sten Brock, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Nyt täytyy kohta lähteä ja pyydän kollegoilta ymmärrystä. Kiitän Taaleria tästä mietinnöstä. Tosiaankin meidän pitäisi toimia yhteisöllisesti ja Makedonian uudistuksia pitää edelleen edistää. Tämä koskee erityisesti klassista aluetta, eli korruptiota, oikeusjärjestelmää, hallintoa, ja siellä täytyy tehdä tarvittavia uudistuksia. Sitten mediasta kuitenkin haluaisin pyytää erityistä tutkimusta, koska minulla on sellainen vaikutelma, että valtaosa lehdistä ja mediasta on kriittinen hallitusta kohtaan, ja se nyt ei siksi ole kovin huolestuttavaa, mutta tätä täytyy nyt tutkia vielä vähän tarkemmin. Ehkä sihteeristö voi auttaa tässä asiassa. Sitten yksi asia vielä, joka mielestäni on keskeinen. On hyvä, että on poliittista vuoropuhelua käydään ja sitä tulee edistää. Tämä kahtiajako, joka näissä maissa usein on, kaikissa poliittisissa kysymyksissä, että siellä ei puhuta keskenään, se ei ole hyvä tämän maan edistyksen kannalta. Mutta on yksi asia, joka on täysin selvä. Meidän pitää olla kriittisiä uudistusten suhteen, ovat erilaisia median suhteen kuin esimerkiksi oikeusjärjestelmän suhteen, mutta ei voida hyväksyä sitä, että vetäydytään pois parlamentin toiminnasta. Kyse ei ole samasta tasoista, kun oppositio tekee työtä hävittyään vaalit, se on demokraattinen velvollisuus, eikä ole mitään syytä vetäytyä pois parlamentin työstä eikä jatkaa työtä siellä. Jos parlamentista poistetaan siksi, että ei ole saanut enemmistöä, se ei ole hyväksyttävää. Ja tämä täytyy nyt todeta. Ja meidän täytyy nyt tehdä selväksi, että palatkaa parlamenttiin esittäkää eri, eriävät kantanne sieltä. Tämä on osa demokratiaa, jota sovelletaan Euroopassa. Ja jos jokin ei sovi, niin parlamentissa voidaan esittää eri kantoja. Oppositiolle tämäkin pitää todeta selkeästi. Brisagic. Kiitoksia, niin Brisagic. Varjoesitteli kolme minuuttia. Äh. He was not. But I am not shadow. I'm not shadow. Siis minä en ole varjoesittelijä kylläkään. Kuka? Sorry. Then Mr. Kukan. So you want to speak or Mr. Kukan? Siis Kukan, haluatteko te puhua? I will, also speak. Kyllä minä haluan puhua, mutta myöhemmin, koska hän on varjoesittelijä. Okei, okay, Mr. Kukan. Selvä, eli Kukan, olkaa hyvä. rapporteur, please. Kiitos. Olen siis varjoesittelijä, naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää Soran Taaleria siitä, että hän on laatinut tämän hyvän asiakirjan, joka on hyvä pohja jatkokeskusteluille. Kuitenkin jatkokeskusteluita tarvitaan. Haluan tukea hänen sanojaan siitä, että on välttämätöntä käynnistää liittymissä neuvottelut Makedonian kanssa nopeasti. Aikaisemmassa 2010 mietinnössämme Makedonista totesimme vakaata edistystä ja toivoimme, että maa siirtyisi nopeammin vielä eteenpäin. Siksi olen pahoillani siitä, että kehityskulku ei ole ollut niin positiivista kuin olimme odottaneet. Olen huolestunut nykyisistä poliittisista jännitteistä tässä maassa. On selvää, että kun oppositio boikotoi parlamenttia, se ei ole keino ratkaista näitä jännitteitä. Poliittiset ristiriidat on hoidettava poliittisella vuoropuhelulla paikan päällä sellaisissa instituutioissa, jotka tähän tarkoitukseen on luotu. Muuten me näemme, että nämä erimielisyydet vain syvenevät ja johtavat umpikujiin, ja niitä ei nyt Makedoniassa tarvita. Paljon on kiinnitetty huomiota myös mediavapauteen olen samaa mieltä, että tätä asiaa on käsiteltävä selkeästi tässä mietinnössä ja ottaen huomioon A1-televisiokanavan ja monien sanomalehtien tilanne. Mitä tulee integraatioprosessiin, niin se, että Makedonia pidäteltäisiin nyt vielä yksi vuosi neuvotteluiden käynnistämisestä, niin ei todellakaan Äh, helpottaisi tämän maan tilannetta. Pelkäänpä päinvastoin, että se todennäköisesti tuo äh, politiikkaan enemmän nationalistisia ja äh, etnisiä jännitteitä. Makedonialle pitäisi antaa positiivinen agenda, johon se voi keskittyä, eli Euroopan agenda. Sen vuoksi toivon, että ne asiat, jotka ovat estäneet Makedonia käynnistämästä neuvotteluita, saadaan nopeasti ratkaistuksi. Itse asiassa ne olisi pitänyt ratkaista jo kauan sitten sen vuoksi, että tämän asian pidentäminen vaikuttaa negatiivisesti ei ainoastaan Makedonia, vaan muihin tämän alueen maihin. Johtopäätöksenä minä uskon, että meidän poliitikkoina tulee tuoda enemmän visioita ja näkemyksiä tälle alueelle. Meidän täytyy stimuloida positiivisia muutoksia tässä maassa sen sijaan, että pidättelisimme heitä. Merci, Madame Cornelissen. Kiitoksia, Cornelissen. Niin. Kiitokset tästä esityksestä. Se nostaa esiin monia tärkeitä kysymyksiä nimi asia. Tässä myöskin taustalla tässä on näitä muita tärkeitä kysymyksiä, mutta poliittinen tilanne on nyt etualalla. Kun viime vuotisen verrataan tilannetta, niin sisäsyntyisiä ongelmia tuntuisi nyt olevan enemmän kuin ulkoisia ja se ei ole hyvä asia. Oikotti kysymykset parlamentissa olevan alueelle tyypillisiä haitallisia kehitysmalleja. Ja on mielestäni erittäin tärkeää, että me olisimme puolueettisia. Tietysti poliittisen perheesi jäsenet äh, painostavat sinua vaikuttamaan äh, tiettyyn suuntaan vai, ja näin myös me vihreät äh, oman sisarpuolueemme osalta, vaikka se varsin pieni onkin, mutta meidän tulee olla mahdollisimman puolueettomia. Poikotointi ei ole vastaus, mutta ei mikään voimapeli parlamentissa myöskään. Eli toivon, että tästä kaikki puolueet voivat olla yhtä mieltä, vaikkakin jotkut lehdistötiedotteet ehkä puhuvatkin jotain muuta. Ja sitten menettelytavoista parlamentissa ei tässä niinkään ole kyse, vaan ehkä pikemminkin poliittisesta kulttuurista, joka liittyy myös siihen, miten kohdellaan kansalaisjärjestöjä, eli poliitikot puhuvat mediassa toisistaan vähemmistöistä ja myöskin EU-edustustojen päälliköistä. Ja sitten vielä tämä hajautusprosessi se mainitaan, mutta kuntien taholta ymmärsin, että Makedonian suurin ongelma liittyy siihen, että kyllä tehtäviä annetaan niille, mutta sitten ei riittävää rahoitusta tehtävien hoitamiseen. Eli tämä seikka kannattaisi myöskin huomioida. Ja sitten ympäristöpoliittiset kysymykset. Olin yhteydessä pääministeri Krevskin joulukuussa. Hän ei ehkä oikein tarkkaan ymmärrä, mistä on kyse ympäristöpolitiikasta puhuttaessa. Puiden istutuspäivän hän mainitsi yhtenä tärkeänä hankkeena Makedonian ympäristöhankkeesta puhuttaessa. Eli ehkä tätä voitaisiin vähän painottaa paremmin. Ja sitten kysymys. No huolettaa ja askarruttaa se, että tuomme pitkälti esiin saman kuin mitä viime vuonna jo teimme, eli tässä ei ole juurikaan edistytty. En tiedä, ehkä kannattaisi ryhtyä miettiä ja ongelman kahdenvälisten kysymysten yhteydessä. Ei pelkästään tästä puhuttaessa, vaan myöskin kun ajatellaan tulevia muita eh, laajentumismaita. Ja ongelmia niiden ja jäsenmaiden välillä voitaisiin ehkä puhua neuvostolle ja komissiolle, olisiko mahdollista, että siellä alkaisiin tarkastella tämän tyyppistä ongelmanratkaisumekanismia, jota sitten voitaisiin soveltaa yleisemminkin. Kiitos. Kiitoksia, Thank you, Mr. President. Well, I... Kiitoksia. Minäkin onnittelen Talleria tästä mietintöluonnoksesta, mutta ensinnäkin huomattaisin, että tästä on nyt unohdettu Montenegro, joka on myöskin ehdokas. Te aluksi puhuitte Turkista ja Makedoniasta, Juuri äänestimme Montenegrosta, sekin on ehdokasmaa, ja tästä nyt haluaisin muistuttaa, jos ette tätä huomanneet. Sitten mietintö on hyvin laaja, ja onnittelen teitä siitä, mutta mielestäni ja ryhmäni mielestä siinä on hiukan liian kielteinen sävy, kun kyse on pienestä maasta, joka joutuu nyt taistelemaan tätä parlamenttiboikottia vastaan. Ja siellä on sisäisiä jännitteitä nyt, kun tehtiin tämä Akridin sopimus, joka toivottavasti on kestävä, mutta siihen kohdistuu kuitenkin paineita. Moneen asiaan aion esittää tarkistuksia, erityisesti median vapauteen liittyen. Se jo tuli esille. FDI-ongelma, joka on Makedonian yrittänyt saada nyt ulkopuolelta suoraan ulkomaisia investointeja. Ja myöskin se, mitä kommentoitte EUn valtuuskunnan päälliköstä, johon on kohdistunut kritiikkiä, olen puhunut monille poliitikoille Makedoniassa, ja hän oli hiukan liian asioihin puuttuva ja kommentoi mediassa lähes kaikkia poliittisia kysymyksiä, joista parlamentissa keskusteltiin. Niin vähän niin kuin Weisroi tosiaan. Tämä mielestäni ei ole diplomaatille sopivaa käytöstä, että hän jatkuvasti puuttuu sisäisiin poliittisiin kysymyksiin. Tämä kuuluu paikallisille poliitikoille, eikä EUn asia ole toimia tällä tavalla. Eli näissä syytöksissä on jotain pohjaa, vaikka tietysti on ikävä, että tehdään mitään henkilökohtaisia loukkauksia, mutta diplomatian pitäisi pysytellä poissa sisäisistä poliittisista keskusteluista, eli se ole täysin välttämätöntä. Tässä on myöskin puhuttu työstä, jota on tehty romanien hyväksi esimerkiksi enkä nyt hyväksy sitä, mitä olette sanoneet tästä abortin vastaisesta kampanjasta. Itse vastustan aborttia, se on meidän maassamme omatunnon kysymys. Jokaisella on abortista oma kantansa, teillä on omanne, minulla on omani. Tämän täytyy olla Makedonian sisäinen kysymys. Ja ne, jotka... Tällä ei ole mitään sijaa tässä mietinnössä, kun ajatellaan tämän maan liittymistä EU-hun. Irlannissa abortti on kielletty esimerkiksi, ja meidän täytyy kunnioittaa tätä. Jos Makedonia haluaa kieltää sen tai ei kiellä sitä, niin se on sisäinen asia, josta parlamentti päättää. No niin sitten voidaan mainita myöskin muita kampanjoita. Esimerkiksi tupakan vastainen, perheväkivallan vastainen kampanja. Mielestäni tämä, että on otettu esiin abortivastainen kampanja, niin se ei ole hyvä asia. Aion esittää tarkistuksen, jossa ehdotan, että tämä poistettaisiin tarkistamasta tästä mietinnöstä. Merci. Kiitoksia. Sitten Kopa puolitoista minuuttia. Haluan kiittää Taaleri, kun hän käsittelee meidän naapurimaatamme. Hän ottaa esiin tässä useita ongelmia, joissa on päästy eteenpäin. Ja sitten on asioita, joissa ei ole päästy eteenpäin, kuten esimerkiksi medioiden vapaus, poliittinen poliittiset eh, asiat, opposition boikotti ei myöskään oikein vastaa Euroopan unionin eh, perusajatuksia. Eh, oikeuslaitoksen uudistus ei liian ole käynnistynyt kunnolla, oikeuden riippumattomuutta ei ole saatu toteutettua. Näissä asioissa hallitus vain porskuttaa eteenpäin ja Skopje Skopien projekti 2014. Huolimatta kaikista ponnisteluista nimi kysymystä ei ole ratkaistu. Kukaan ei voi vakavasti varmaankaan väitä, että Kreikka olisi syypää. Minusta tämä nimikysymys, ei, sitä ei voida jättää huomiotta. Kreikka on tehnyt edistysaskelia, tullut vastaan, tehnyt ehdotuksia, mutta vastapuoli ei vastaa niihin mitenkään. Herra Groeskin pitää nyt hallituksineen hyvin selkeästi osoittaa, että he haluavat pitää kiinni Kööpenhaminan kriteereistä ja noudattaa Ohridin sopimusta. Kiitoksia sitten Katsin. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä myönteisestä hengestä ja myönteisestä panoksesta, joka käy esiin tästä mietinnöstä. On vaikeaa miettiä hyviä asioita liittyen tähän maahan, ja poliittinen eliitti on myöskin nuorta. Mutta jos tämä toinen mandaatti alkaa poliittisessa elitillä, niin sitä täytyy kysyä siltä, mitä pitäisi korjata. Ja nyt jo kuudet, kuudenen vuoden, no niin kuudes vuosi, kun ei ole mitään alkamispäivämäärää neuvotteluille. Meidän pitää miettiä, mikä meitä yhdistää, eikä vain uusia esteitä. Makedonian on nyt rakennettu muuri, jonka rakensi Aleksanteri Suuri, ja se nyt erottaa tämän maan naapureistaan. Kyseessä on monietninen, montiuskonnollinen yhteisö, ja ainoa tapa edetä asiassa on käydä vuoropuhelua valtion sisällä ja eri etnisten yhteisöjen välillä ja naapurien kanssa. Ja nyt haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni, jotta maanpoliittinen johto auttaisi meitä tässä laajentumisprosessissa. Jos me emme saa mitään hyviä uutisia tästä maasta, niin mekään emme voi antaa heille sitä mitään myönteisiä uutisia. Ja jos me nyt haluamme edistää tämän maan tilannetta ja laajentumista, niin meidän täytyy saada hyviä uutisia ja hy- positiivisia merkkejä myöskin Makedoniasta. No se, miten edustajamme on toiminut tässä maassa, se on ymmärrettävää, mutta minä tunnen henkilön henkilökohtaisesti ja olen katsonut kaikkia hänen lausuntojaan – ja se oli hyvä tarkoitus. Ja siksi katson, että Makedonian poliittinen eliitti saisi katsoa peiliin ja siivota oman pihansa ensin, jotta mekin pystymme heitä auttamaan. Monsieur Kovacev. Kovacev. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnä haluaisin kiittää Talaria tästä esityksestä Länsi-Balkanin kysymykset ovat aina moniulotteisia ja hyvin herkkäluotoisia poliittisesti. On vain tuettava eh, kehitystä integraation suuntaan, mutta ihmisoikeus ja mediavapaus ja oikeusvaltioperiaatekysymyksiin on puututtava. Tässä median vapauteen viitattiinkin ja mitä sitten tapahtuu näiden jäädytysten osalta ja sitten suuri TV-kanava A1. Tämän johon meidän on huomiota kiinnitettävä edelleenkin. Ja diskriminointi niiden kansalaisten osalta, joilla on Bulgarian henkilöllisyys, ja heitähän on paljon maassa. Varsin monissa yhteyksissä heitä on huonosti kohdeltu ja on tehty mielivaltaisia päätöksiä. Esimerkiksi työpaikkoja ei ole annettu tai on väärin perustan laitettu vankilaan. Ja on ikävää, että käytetään varsin vihamielistä kieltä ja joskus paikallisviranomaiset jopa tukevat tällaista kehitystä. Balkani tuottaa enemmän historiaa kuin se voi käyttää. No niin, tämä on todellakin varsin äh, myllerryksessä olevaa aluetta, ja siksi olisi tärkeää, että jokainen oppisi omasta historiastaan objektiivisesti. Olisi paljastettava, paljastettava kaikki eh, kommunismin aikakaudella salaisessa palvelussa toimineet. Tämä olisi ensimmäinen askel eteenpäin. Ja ideologisesti voidaan näin tulkita historiaa ja opetusta tulisi myös kouluissa eh, tältä osin harrastaa, jos halutaan muutoksia todella saada aikaan. Kiitos. Kiitos, Jonkuakis. Kiitos, Tenangurakis. Puolitoista minuuttia. Kirja Proevre, καταρχήν ήθελα μια γενική παρατήρηση να κάνω. Kiitoksia. Ensinnäkin yleinen huomio. Tässä mietinnössä mielestäni ei nyt olla ihan oikeudenmukaisia makedonialaisia kohtaan. Me vaadimme erilaisia asioita, mutta emme kuitenkaan puhu peruskysymyksistä – Me kritisoimme neuvostoa ja komissiota sen suhteesta Makedoniaan, ja mielestäni ei voida hyväksyä sitä, että EUn sisällä ei oteta kantaa toimijoiden välisiin suhteisiin, vaan että me pelkästään puhumme ajatuksista ja eri kannoista nyt tilanteessa, kun kyse on kuitenkin näin tärkeästä maasta. Sitten Makedonian tilanne ja mitä seurauksia EUn politiikalla on paikan päällä. Eli talouspolitiikalla ja muulla politiikalla, joka luo näitä ongelmia. Ja mietinnössä ei puhuta mitään ammattiyhdistysten vapaudesta. Puhutaan työttömyydestä, mutta entä sitten yritykset? Tässä on puhuttu Kreikan vaikutusvallasta. Sielläkään ei ole AY-liikkeellä riippumattomuutta eikä valtaa. Ja sitten Kreikan yritykset jotka työskentelevät siellä, niistä ei ole puhuttu. Ja vielä tässä on mainittu kohdassa 25, tässä puhutaan EUn poliittisista johtajista ja nimikistasta. Ja täytyy miettiä, millä tavalla tätä välittämistoimia toteutetaan, koska YK on erityisedustaja esimerkiksi on toiminut tässä asiassa jo. Kiitos. Merci, monsieur Peterle. Kiitoksia sitten Pötterin. Gospod predsedujoči, eh, čestitan gospodu Talerju za, Kiitos. Haluaisin onnitella herra Taleria tästä esityksestä ja kiittää ja onnitella myöskin Makedoniaa edistysaskeleista, joita on tehty vaikka jännitteitä onkin. Ja on hyvä, että tässä esityksessä myös huomioidaan se, että edistystä on tapahtunut. Me olemme ehkä joskus liiankin kriittisiä ja voisi olla hyvä, jos tulevaisuudessa hieman ystävällisempään suuntaan mentäisiin, unohtamatta kuitenkaan olemassa olevia ongelmia. Jugoslavian entinen tasavalta Makedonia haluaa edelleen ponnistella eteenpäin liittymispyrkimyksissään ja esittelee itsekin toi esiin sen, että tätä esitystä on vielä täydennettävä uusilla tosiseikoilla ja kappale 11 siinä on huomioitava se, että muutama aika sitten uusi strategia, kansallinen strategia eh, hyväksyttiin kansallisen hallinnon osalta ja 18-19 kohdat, näissä myöskin hallituksen ponnistelut tulisi huomioida sen suhteen, miten pyritään eh, tukemaan nuorten ammattiin pääsyä. Eli ehkä kannattaisi olla kovin kriittinen silloin, kun puhutaan ulkomaista investoinneista. Niitä ei ole helppo kriisin aikoina houkutella. Ja voin yhtyä siihen, mitä tässä jo muutoin on esitetty. Ja itse katsoisin, että Makedonian sisäpoliittinen poliittiset asiat on jättävä rauhaan ja meidän on toimittava puolueettomasti. Kiitos, Eteni Kiitos, äh, puheenjohtaja. Myös äh, minä haluaisin onnitella herra Talleria hänen mietinnöstään. Mielestäni sisältö on kohtuullisen tasapainoinen, mutta siellä on muutama kohta, josta haluaisin puhua. Ensin aloittaa edistysaskeleista ja sitten vasta kritiikkiä, joten sen kaltaisia tarkistuksia teen. Haluaisin painottaa sitä, mitä monet muutkin ovat sanoneet, nimittäin se, että poliittista taistelua käydään instituutioissa eikä sen, niiden ulkopuolella. Ei ole hyväksyttävää, että jätetään, lähdetään parlamentista ja sitten kritisoidaan sitä, että ei saavuta niitä tavoitteita, mitä on äänestäjilleen luvannut. Eli kipin kapin takaisin parlamenttiin puhumaan. Haluaisin ottaa esiin myös asian, jonka olen varmasti ottanut esiin viisi kuusi vuotta, koska minä olin varjoesittelijä Makedonialle viisi vuotta aikaisemmin. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia siinä, minkälaisia signaaleja me tälle maalle näytämme. Jos joku on valmis kolme vuotta ja yhä kuitenkin joutuu odottamaan päästä eteenpäin seuraavia askelia, miten me silloin odotamme, että nämä ihmiset uskovat, että he eivät ole tervetulleita he ovat tervetulleita ja he ovat osa EUta. Ja meidän täytyy olla hyvin selkeitä sen kanssa, että kun he ovat saaneet yhden askeleen valmiiksi, heidän täytyy päästä astumaan seuraava askel eteenpäin. Kuten herra Kukan sanoi, tämä maa ei voi odottaa kauempaa, että se saa sen päivämäärän, koska neuvottelut alkavat. Merci, monsieur Svoboda. Kiitoksia, Svoboda. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Mä oon sisäpoliittisesta tilasta muutama sana. Kaikki varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että valitut puolueet kuuluvat parlamenttiin tai oppositio, nykyinen oppositio. No, tässä hyvässä esityksessä nämä seikat on myös esiin tuotu ja tästä ei paljon keskustelua tarvitse käydä. Mutta mitä tässä äsken esitettiin, voi siihen yhtyä. Meidänkin mielestämme olisi hyvä, jos maa saataisiin neuvottelupöydän ääreen mahdollisimman nopeasti, mutta en oikein ymmärrä, miksi nykyhallitus esittää sellaisia toimia, jotka provosoivat naapurimata Kreikkaa esimerkiksi. Itse en ole sitä mieltä, että yksipuolisesti lähdettäisiin tässä liikkeelle. Se olisi hyvä, mutta ei tässä nyt tarvitse kaikkia Aleksanteri Ykkösen mukaan nimetä. En tiedä, onko tämä nyt enää Eurooppa eurooppalainen lähestymistapa, jos ihan tietoisesti konfliktitilanteessa koko ajan esitetään provosoivia kommentteja, tehdään sellaisia tekoja. Eli sisäpoliittista keskustelua olisi syytä käydä parlamentissa, ei toimia nationalistisesti, vaan avautua enemmän Euroopan suuntaan. Näin keskustelutkin etenisivät ja saataisiin tällainen myönteisempi ilmapiiri aikaan. Kiitoksia, Taler loppupuheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Minulle kerrottiin, että aikaa ei ole, joten kiitän kollegoita teidän tuestanne ja myös kritiikistänne. Tämä tekee tekstistä paremman ja anteeksi tämän lapsuksi, se niin kuin unohdin Montenegren. Montenegro on tärkeä ehdokas ja viitonen ja viisihän on onnen numero. Odotan keskusteluiden jatkamista ja tämän päätöslauselman hyväksymistä huhtikuussa. Kiitos. Merci, Stöller. Kiitoksia. Sitten Irakin tulevaisuutta ja suhteita Euroopan unionin kanssa koskeva päätösosmaesitys, eli kohdat 8 ja 9 esityslistalta yhtä aikaa. Kuten tiedätte, Euroopan unionin hankkeiden välineensä kautta on mukana kansainvälisen yhteisön ponnisteluissa ja tukee Irakin poliittista vakauttamista. Ja tätä vahvistaa se, että äskettäin allekirjoitettiin kumppanuus- ja yhteistyösopimus Irakin hallituksen kanssa. Nämä ovat ensimmäisiä sopimussuhteet, jotka meillä on Irakin kanssa. Euroopan parlamentti ottaa kantaa tähän sopimukseen hyväksymismenettelyssä – ja kollegamme Mario Mauro on esittelijä ja annan hänelle puheenvuoron. Grazie, signor Presidente. Kiitos. Ja niin kuin jo totesitte, tässä näkemysten vaihtoa käydään siksi, että ollaan juuri valmistelemassa sopimusta EUn ja Irakin välillä ja nyt näin tapahtuu ensimmäisen kerran. Toivon kovasti, että tai halusin tähän päätöslauselman myöskin mukaan ottaa ja kerron hieman nyt, eh, millä tavalla olen asiaa lähestynyt ja mihin pyrkinyt. Sillä mietintöä, jossa käsitellään tätä eh, EUn ja Irakin välistä sopimusta. Sen tueksi tulisi päätöslauselma. Ja tätä itse esitin kahdesta syystä. Toinen liittyy siihen, että Irakin, eh, Irakissa eletään varsin eh, herkkiä hetkiä, kun ajatellaan lähihistoriaa ja sen tulevia mahdollisuuksia. Ja kaikkia elementtejä, eh, jotka ylipäätään nyt nousevat esiin arabimaailmassa. Näin yllättäen, yllättäen myös muualla alueella. Ja sitten viittaus maan strategiseen tärkeyteen tällä varsin räjähdysherkällä alueella. Ja maalla on myöskin tärkeitä naapureita. Mutta tässä oli eräs toinenkin syy, minkä vuoksi päätöslauselman halusin laatia. Katsoin, että Irakin kansalaisyhteiskunnan viimevuotiset tapahtumat ovat olleet sellaisia, että ne ovat vahvistaneet sitä, että olisi katsottava suuntaan luottavaisesti, uskottava siihen, että jos se yksimielisesti asiat esittää. Sillä saattaa olla hyvätkin vapauden ja demokratian näkemy, eh, eh, tulevaisuuden tavoitteet Irakin tyyppisessä valtiossa. Ja on muistettava, ettei Irak ole pelkästään eh, voimasuhteiden taistelukenttä ja terrori-iskujen maa, vaan maassa halutaan saada aikaan hyvin toimiva yhteiskunta ja sillä on kulttuuriset yritystoimintaan liittyvät hyvät perusteet ja mahdollisuudet olemassa edetä. Ja halusinkin esittää tekstin, jossa tarkasteltaisiin Irakia myös mahdollisuutena, ei siis pelkästään toimijana, joka tekee kauppasopimuksia. Ja tältä pohjalta toivoisin, että päätöslauselma esitykseni eh, voisi olla sellainen, että sitä laajasti voitaisiin tukea. Ja varjo esittelijät, olen valmis käymään heidän kanssaan vielä lähempää näkemysten vaihtoa. Ja Toivon, että yhdessä kollegoiden kanssa voimme nostaa esiin ongelmakohtia. Ajatuksenani ei ollut ottaa niitä mietintöön mukaan, mutta kuitenkin suhtaudun kysymyksiin avoimesti. Sopimuksessa ja mietinnössä ei esimerkiksi energiakysymyksiä tarkastella kovinkaan laajasti. Ei tämä tarkoita sitä, että me voisi näitäkin asioita käsitellä. Mutta ajattelin, että olisi hyvä, että voitaisiin esimerkiksi amerikkalaisen joukkojen vetäytymisasia, sille ei pelkästään kiistana, kiistana, kun nykypäivästä puhutaan, vaan myöskin eh, tulevaisuutta ajatellen, että Iraki pystyisi hyvin reagoimaan olemassa oleviin mahdollisuuksiin. Ja neuvostohan allekirjoittaa sopimuksen ja siihen kuitenkin vielä jokunen aika menee. Ja uskoisin, että näin ehtisimme ehkä e, järjestää edes yhden kuulemistilaisuuden, joka mahdollistaisi toisen Irakin näkemisen, joka selvittäisi meille itse sitä, miten se on elpynyt dynaamisesti myös kansalaisyhteiskuntansa osalta. Ja tässä vaiheessa ihan näinä päivinä hyvä, jos sisäasioiden osastolta toimittaisin siten, että saisimme kuulla suurlähettilästämme, jos tämä mahdollista olisi. Ehkä kaikkea ei ehditä tehdä, mutta on asiat tehtävä kuitenkin mahdollisimman hyvin ja tärkeintä tehdä ne yhdessä. Sillä tämä on minulle tärkeä seikka. Kyseessä on 40 miljoonan asukkaan valtio joka tarvitsee apua myös Euroopan unionilta. Ei pelkästään, että todetaan, että kauppasopimus on allekirjoitettu, vaan että saataisiin poliittisellakin tasolla viitteitä siitä, minkälaista tuki voisi olla, kun maa haluaa vapautua, demokratisoitua, kasvaa ja kehittyä. Tämä toivehan on hyvin korkealla yhteiskunnan eri tasoilla maassa. Päätän nyt tämän alustukseni tähän koska tässä vaiheessa haluan ennen kaikkea kuulla kollegoiden näkemyksiä asiaan, jotta sitten jatkossa voidaan jatkaa ja kehitellä tekstiä mahdollisimman hyväksi. Ja siis tarkistusten takaraja on 16. helmikuuta, mutta Selvää on, että tämänkin jälkeen on läheltä seurattava kaikkea sitä, mitä Irakissa tapahtuu. Kiitokset varjoisettelijä Kopa. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Mauroa tästä mietinnöstä. Kyse on hyvin haastavasta aiheesta ja tämä on erittäin ratkaiseva hetki tälle alueelle. Ja on hyvä merkki, että EU on vahvistanut kauppa sopimusta kumppanussopimukseksi, mutta meillä vieläkään ei ole tietoa siitä, miksi on lykätty sopimuksen allekirjoittamista ja haluaisin kuulla neuvostolta tai komissiolta, mikä tässä on takana. Sitten on kuullut vähän eri tietoja tästä määräajasta. Sanottiin, että tarkistusmääräaikaakin lykätään. En nyt tiedä, onko Mauro kuullut tästä jotain, mutta tässä on nyt vähän ristiriitaisia tietoja tästä asiasta. Uuden hallituksen muodostaminen luo nyt pontta radikaaleiden muutoksille, joita maassa tarvitaan. Eri pitää edistää kansallista yhteisöllisyyttä, taata varm- turvallisuutta ja ihmisoikeuksia. Mauro on esittänyt laajan mietinnön ja erityisesti hän on korostanut hyökkäyksiä kristillisiä vähemmistöjä vastaan Irakissa, mutta hän ei ole puhunut asioista, jotka ovat tärkeitä, kun ajatellaan sosialisteja ja demokraatteja. Meidän kantamme on se, että kristityillä on samoja ongelmia ja haasteita kuin kaikilla muillakin etnisillä ja uskonnollisilla vähemmistöillä maassa, koska siellä on köyhyyttä, korruptiota, talousongelmia ja oikeusvaltioperiaatteen puuttumista. Tietysti haluamme tehdä yhteistyötä ja katsoa, saisimmeko aikaan sopimuksen näistä kysymyksistä. Kahdeksan kuukautta, kuukautta vaalien jälkeen on nyt muodostettu uusi hallitus, ja odotamme, että hallitus puuttuu lukuisiin kysymyksiin. Nimittäin sen pitää saa, saavo, tavoittaa, saa, saavuttaa tavoitteensa, eli maa, joka on ystävällisessä suhteessa naapurivaltioiden kanssa ja mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Me olemme huolestuneita seuraavista kysymyksistä. Ensinnäkin demokratia, oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet, Tilanne on edelleen kurja. Kuolemantuomio on palautettu. On puhuttu, että olisi salaisia vankiloita, joita sisäministeriö hoitaa, osittain myöskin oikeusministeriö. No Almanik on tämän kiistänyt, mutta Human Rights Watch helmikuussa 2011 on todennut, että tällaisia vankiloita on olemassa. Sitten on lehdistönvapaus, kidutus, vankien huono kohtelu. Erityisesti pitää puhua naisten asemasta. Edelleenkin naisten tilanne on huonompi kuin Saddamin kaudella. Sitten moniavioisuus. Naiset eivät saa passia ilman aviomiehen lupaa. Tämä osoittaa, että irakilaisen naisen asema ei ole helppo. Ja sitten perustuslaki, josta äänestettiin vuonna 2005. Siellä on vieläkin asioita, joita hoidetaan perinteiden voimin, ja tämä täytyy muuttaa. Meidän ryhmällemme tärkeää on se, että kaikki etniset ja uskonnolliset vähemmistöt voisivat elää turvallisessa ympäristössä. Terroristit ja sissit ovat vallalla, ja Irakin hallitus ei ole pystynyt niitä hillitsemään. Eli ehdotuksemme liittyvät nimenomaan näihin kysymyksiin. No nyt aika alkaa loppua, joten en nyt puhu tänne enempää, mutta tarkistuksissamme nämä ovat yleiset puitteet. Me haluamme, että kyse olisi oikeusvaltiosta, demokraattisesta valtiosta, josta on hyötyä kansalaisille ja koko alueelle. Kiitos. Merci. Euh, Kiitoksia sitten Katsin. Kolme minuuttia. Merci, monsieur le président. Euh, Kot poročevalec v Senci bi najprej čestital gospodu Mariju Mauru za... Haluaisin eh, kiittää Mario Mauroa tästä erinomaisesta mietinnön eh, pohjasta. Tästä on hyvä lähteä eteenpäin. Irak on maa, joka ansaitsee meidän huomiomme ja meidän apumme, mutta siitä huolimatta tällä hetkellä Irak on liian kaukana meistä. Haluaisinkin painottaa, että on hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentti oman valtuuskuntansa kera näkyy Irakissa ja siellä kävisi vuoropuhelua viranomaisten kanssa. Haluaisin myös Äh, kiittää presidenttiä, joka on äh, kuoleman rangaistuksen vastustaja eikä halua niitä äh, tuomioita allekirjoittaa, vaikkakin muu poliittinen eliitti sen haluaisi. Olosuhteiden rauhoittaminen Irakissa perustuu myös tähän. Tärkeää on myös tuoda esiin ilo siitä, että monilla aloilla on saavutettu edistysaskeleita. Irakin Kurdistan on rauhallinen ja vakaa ja lupaava alue. Siellä elämä kulkee normaaleja kulkujaan, siellä avataan uusia konsulaatteja, talous kukkii, infrastruktuuri kehittyy ja päivittäin näkee, että valtio kehittyy kehittyy ja menee eteenpäin. Ja jos me emme voi mennä Bagdadiin, niin silloin jonnekin muualle. Ja meidän tulee tukea Irakin vakautuspyrkimyksiä, koska se tulee Kurdistanista myös leviämään muualle. Sitten mitä tulee näihin provokaatioihin, mitä Tikritissä esimerkiksi eilen kolmessa paikassa tapahtui, niin äh, nämä provokaatiot äh, myrkyttävät ilmapiirin. Ja myös se Euroopan toimielinten äh, puolelta meidän täytyy pyrkiä tätä estämään. Ja hienoa, että Maliki vihdoin on saanut hallituksen. Eihän maa voi toimia, mikäli sillä ei ole ministereitä. Jos ei ole sisäasiainministeriä, puolustusministeriä, niin silloin voi tapahtua juuri se, mitä nyt siellä esimerkiksi vankiloissa tapahtuu. Meidän täytyy auttaa ja tukea oikeusvaltion rakentamista ja meidän täytyy mahdollisimman nopeasti saada ministerit paikoilleen ja heidän täytyy olla aktiivisia. Pääministeri Maliki on jo ilmoittanut, että seuraavissa vaaleissa hän ei enää ole kandidaattina. Ne levottomuudet, mitä äh, tuolla alueella on levinnyt, on, ne levottomuudet ovat saavuttaneet myös Irakin ja sen vuoksi toivotaan, että maa ryhtyy toimimaan hyvällä tavalla mahdollisimman nopeasti. Sitten Prepos kolme minuuttia. Sitten. Kiitos äh, puheenjohtaja. Vihreän ja EVA-ryhmän nimissä haluaisin kiittää Mario Mauroa sydämestäni kaikesta sitä työstä, mitä hän tähän mennessä on tehnyt ja sanoisin, että olen hyvin iloinen tästä yhteistyöstä, jota hän on halunnut käydä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa, niin että tästä päätöslauselmasta tulisi vielä parempi. Ihan lyhykäisesti vielä näistä suosituksista liittyen äh, tähän yhteistyösopimukseen. Sopimus on luonnollisesti äh, hyvä askel kohti parempaa sitoutumista unionin ja Irakin puolelta. Mutta toivoisin, että tulevina viikkoina voisimme keskustella herra Mauron kanssa hieman enemmän, niin että saisimme hieman enemmän informaatiota näistä suosituksista. Päätöslauselmasta olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän tulisi tehdä päätöslauselma. Ja tässä yhteydessä haluaisin kysyä samaa kuin kollegani sosiaalidemokraattisesta ryhmästä, mitä tulee tähän aikatauluun ja tarkistusten määräaikaan. Me oletimme, että me saisimme hieman enemmän aikaa. Ehkäpä te voisitte meille tämän vielä kertoa. Sitten muutamia asioita, jotka me mielellämme äh, haluaisimme paremmin näkyviin. Esimerkiksi tämä kuolemantuomion ongelma. Tässä on viitattu Tarik Asisiin, mutta mielestäni tähän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, varsinkin koska Irak on maa, jossa on kaikkein eniten kuolemantuomioita koko maailmassa. Ja silti sitä puhutaan hyvin vähän. Haluaisin viittauksen myös kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Siitä myös tulisi ehdottomasti puhua. Haluaisimme enemmän tilaa myös turvallisuusjoukkojen tavallaan riippumattomuudesta ja tilanteesta vankiloissa ja amerikkalaisten käytänteistä Irakin miehityksen aikana. En halua nyt katsella vain menneisyyteen, koska Mauro on ihan oikeassa siinä, kun hän sanoi, että meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen, mutta kyllä näitä, näitä asioita täytyy tarkastella huol, siitä huolimatta. Samoin medioiden vapaus olisi otettava mukaan tähän tekstiin sen vuoksi, että viime aikoina tälläkin saralla on ollut ongelmia. Sitten minulla olisi myös kysymys liittyen kohtaan, jossa esittelijä sanoo, että näkyvyys on fundamentaalinen perusta, siis sitä, että, että unioni näkyisi paremmin Irakissa. Minusta hän voisi selittää tätä hieman mutta koskapa tässä nyt ei ole niin paljon aikaa, niin en tämän enempää nyt puhu, mutta olen todella iloinen äh, siitä, että saamme jatkossakin tehdä yhteistyötä esittelijän kanssa. Merci, monsieur. Kiitoksia sitten Chanak varjoesittelijä, kolme minuuttia. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelen Mauroa. Yhdistynyt kuningaskunta on maininnut yhden kampanjan, mutta hän ei ole maininnut syrjää, joka on Syrjan termi, joka tarkoittaa kaikkia Irakin kristittyjä. Ainakin se pitäisi nyt mainita näissä luetelmakohdissa, ja voin tehdä tähän tarkistuksen. Tätä on käytetty aikaisemmissa päätöslauselmissa. Ja tietysti voitaisiin myöskin mainita mandianit ja jizidit, hekin ovat uhattuina. Sosialisti Meppi ilmeisesti Espanjasta oli väärässä kun hän puhui siitä, että tässä on korostettu kristittyjä. Suhteellisesti tämä on vähemmistö, joka on kaikkein eniten uhattuna. 30-50 prosenttia on jo lähtenyt maasta tai on joutunut suomatuksi. Kyseessä on etnistä puhdistamista, jota on aikaisemminkin nähty lähi joten on ihan oikein, että tätä on korostettu mietinnössä. Ja tämä on erittäin huolestuttava seikka. Miljoonasta ihmisestä sadamin aikana nyt vain noin 300-400 000 on jäljellä, eli nämä lukemat ovat huomattavasti pienempiä ja väkivaltaa on kaikkialla maassa, mutta suhteessa eniten juuri kristittyjä vastaan. Turkmeneista ei puhuttu mitään, eikä myöskään heidän piinastaan. Ja sen korkukin kansanäänestys. Siellä on paljon öljyvaroja. Ja on ikävää, että Kanfashra on mainittu luetelmakohdissa, 6. lokakuuta, mutta missä kohdassa tai muualla ei ole puhuttu Kampashran vankien kohtalosta, mikäli Amaliki palauttaa heidät Iraniin, jossa heidät kaikki todennäköisesti teloitetaan. Eli tähänkin pitäisi liittää vetoomus, mutta mielestäni ryhmäni voi tukea tätä mietintöä. Merci, Kiitos. Sitten Gomez, puolitoista minuuttia. Puheenjohtaja, minä olin nyt viimeinen Irakin esittelijä, eli ehkä minä nyt eniten olen käynyt Iranissa viime vuosina. Kaksi viikkoa sitten olin Erbinissä ja haluaisin onnitella Mauroa hyvästä päätösasmuperustasta ja uskon, että tästä tosiaan voidaan tehdä päätöslauselma sopimuksen pohjalta. Minä täytyy miettiä strategisesti Irakia, ja tätä yritin tässä mietinnössä, joka hyväksyttiin 2008 parlamentissa. Meidän täytyy miettiä omia intressejämme ja arvojamme, ja ei pidä keskittyä vakauttamiseen, meidän pitää oppia siitä, mitä on tapahtunut Pohjois-Afrikassa, vaan meidän pitää keskittyä demokratisoitumiseen. Meidän pitää nähdä demokraattinen federaalinen Irak ja meidän roolimme on erittäin arvostettu Irakissa. Jos katsotaan nyt Irakin ja EUn välistä toimintaa Irakin valtuuskunnassa, kuinka monta kertaa varapuheenjohtaja ja parlamentin jäsenet ovat tulleet tänne ja pyytäneet, että välitettäisiin tämä viesti, eli he haluavat ehdottomasti olla tekemisissä meidän kanssamme. Tähän liittyy turvallisuuskysymyksiä, eli Irakin valtuuskunta ei ole pystynyt matkustamaan Irakiin turvallisuussyistä, joista noihin parlamentti on kiinnittänyt huomiota. Tähän liittyy myöskin EUn intressejä, ja meidän täytyy olla erittäin tiukkoja niiden suhteen. Ja tämä liittyy myöskin öljyn ja kaasuun. Irak voi tehdä Nabukohankkeesta kestävän eikä tässä pidä nyt arkailla, ja tämä liittyy myöskin suurin bisnesmahdollisuuksiin, joita muut nyt hyödyntävät Irakissa, esimerkiksi Turkki, mutta myöskin Korea, Japani, Kiina, Intia. Ja sitten Iranin taloutta pitää monipuolistaa esimerkiksi maataloutta, ja se vaikuttaa esimerkiksi veden tilanteeseen. Ja Turkin mietinnössä on viitattu veteen, koska Turkki on tärkeä vesivarantojen osalta, joita voidaan käyttää elintarviketuotantoon ja maatalouteen. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että demokratia on huolenaiheemme. Me tarvitsemme yhteistä toimintaa kaikilla tasoilla kansallisyhteistyön ja parlamentin kanssa. Ja olin siellä kaksi viikkoa sitten ja Iranin entinen ihmisoikeusministeri oli kutsunut minut. Ja hän puhui 300 000 naisesta, lähinnä shiasta, sunnista ja kurdinaisista joista myöskin eurooppalaisista instituutioista, jotka saavat rahoitusta Italian hallitukselta. Ja sitten oli myöskin monia eurooppalaisia instituutioita, jotka antavat tukea. Ja naisten valitukset ovat tulleet selkeästi esille. Eli tällainen yhteistoiminta on tärkeää. Ja tässä meidän täytyy muistaa, että nyt puhe on Irakin väestön valtaosasto. Naiset ovat valtaosassa enemmistö, koska niin monet miehet kuulivat sodissa ja Sadamin aikana sorrossa. Ja se, että keskitymme naisten oikeuksiin, se on suuri palvelus, jotta voimme edistää oikeusvaltioperiaatetta Irakissa. Sitten vähemmistöt ja kristityt, no kaikki vähemmistöt ovat olleet myöskin terrorismin uhreja ja tämä on yksi syy, miksi kristillinen vähemmistö on erityisesti ollut kohteena. Mutta ei ole mikään palvelus, mikäli otamme vain heidät esiin, koska kaikki vähemmistöt ovat olleet terrorismin kohteena. Ja meidän täytyy varmistaa, että nämä puitteet ovat vähemmistöjen osalta kohdallaan. Ongelma, ongelmia on Basilion vankiloissa, erityisesti sisäministeriön hallinnoimassa vankilassa. ja 26 000 vankia oli amerikkalaisten alaisuudessa. Niihinkin täytyy keskittyä. Ja EULEXin avulla voidaan toimia tässä kysymyksessä. Ja sitten pitää puhua kuoleman rangaistuksesta ja pakolaisista. Pitäisi olla suunnitelma, joka liittyy pakolaisiin ja tilanne on nyt paljon ongelmaisempi kuin aikaisemmin. Ja sitten lopuksi vielä meidän pitää selvitä näistä esteistä että pääsemme Irakiin. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että meidän täytyy käydä maassa. Minä olin siellä kaksi viikkoa sitten, kävelin siellä yksin, matkustin taksilla, pohjoisessa ei ole mitään ongelmia. Pohjoisessa voidaan tehdä yhteistyötä irakilaisten kanssa ja on aivan hullua, että Irakin valtuuskunta ei pääse Kurdistanin alueelle. Ja meillä on konsulaatteja Ranskasta, Saksasta, Britannialla on pysyvä konsulaatti. Sitten Austrian Airlines ja Lufthansa lentävät tälle alueelle, Erbilin. Ja haluaisin todeta, että meidän täytyy korostaa, että EUn valtuuskuntaa tarvitaan Bagdadissa. Sillä vielä ei ole omia tiloja, mutta se on kuitenkin tärkeää. Ja meidän täytyy edistää yhteyksiä Irakin valtuuskunnan Iranin, Irakin parlamentin välillä. Kiitos. Monsieur Mauro. Kiitoksia sitten vielä Mauro. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Lämpimät kiitokset kaikista kommenteista kollegoille. Ja selvitän vielä hieman logiikkaa, josta on liikkeelle lähtenyt. Ja seikat, joita en äsken vielä maininnut, ovat myöskin tärkeitä ja arvokkaita, koska näin saadaan riittävän kunnianhimoiseksi tämä esitys. Toivoisin, että päätöslauselma ei salaisi sitä, että haluamme analysoida kokonaisuudessaan tilannetta ja tehdä selkeitä ehdotuksia. Ja tämä siksi, että Irakin tilanne on varsin erityislaatuinen nyt. Ja jos tässä näissä suhteissamme Irakin kanssa ensimmäistä kertaa saadaan aikaan tärkeä sopimus EUn ja Irakin välille. Uskoisin, että parlamentin tulee painottaa kaikkia tärkeitä seikkoja, jotka vaikuttavat demokratisointiprosessiin maassa. Eihän sopimus liity pelkästään kauppasuhteisiin, vaan on myös tärkeää poliittisesti tarkastellen. Ja tässä siis muutama lisäselvitys ja kommentti esitettyihin puheenvuoroihin. Mm, Rova Koppan puheenvuorossaan painotti sitä, kuinka tärkeää on puuttua vainoihin, e, jotka ovat eri vähemmistöihin kohdistuneet. Olen tästä täysin samaa mieltä. Kun tarkastellaan suojelun ehtoja, niin on tärkeää, että kaikki ja tämä suojelu voisi hyödyttää kaikkia ryhmiä, kaikkia yksittäisiä kansalaisia myöskin ja olen painottanut myöskin kristittyjen tilannetta. Maahan on nyt pyrkinyt äh, lähtemään liikkeelle hieman vääränlaista yhtälöstä. Eli esimerkiksi yritykset äh, suuren äh, basilikan ja sitten tuhat kuollutta, joissa kirkon väkeä paljon viime vuosilta. Ja terroristit ovat myöskin eh, Irakin kristillisiä yhteisöjä ottaneet panttivangeiksi ja ovat puuttuneet kristillisen salan, salankäyttöön ja ö, eh, ovat pyrkineet tässä ö, eh, vaikuttamaan yhteyksiin lännen suuntaan. Irakissahan tunnustetaan varsin monta uskontoa ja selvää on, että näin syntyy hyvin laaja kulttuurin kirjo, mutta käytetään myös erilaista ja eriä kieliä ja tällä on omat vaikutuksensa ja olisi tärkeää, sen väärin, jos emme oikeilla nimillä asioita nyt mainitsisi. Tästä yksi esimerkki. Kun vuosi sitten ensimmäinen isku tapahtui, Mm, eteläisessä Egyptissä kopti kirkkoon, niin tuolloin todettiin, että kyseessä oli isku taustalla eh, fundamentalisti terroristit. Egyptin hallitus ei myöntänyt, totesi, että tämä isku olisi ollut järjestäytyneen rikollisjärjestön järjestämä. Mutta sitten todellisuus paljastui ihan lähi- tässä viime päivinä, kun hallitus ei toiminta tukenut, niin muslimiveljeskunta ja muut toimijat tulivat esiin, koska kun ei peitellä sitä tilannetta, joka kohdistuu tiettyyn vähemmistöön, niin tällä ei sitten huomioida kaikkia ongelmia. Ja sitten kun Irakista puhutaan, on muistava eräs erityisseikka. Varsin monet, varsinkin kirkokin Limassolin alueella, ovat joutuneet lähtemään maasta pois Syyrian tai Jordanian. Niissä on paljon väkeä, joka haluaisi palata takaisin Irakiin, haluaisi integroitua Irakin yhteiskuntaan. Ja on muistettava eräs toinenkin seikka. Presidentti on tehnyt ehdotuksen alueesta, josta tulisi niin sanottu kristitty alue, mutta en oikein voi tukea tätä. Tietysti on hyvä, että tehdään poliittisia päätöksiä ja ymmärretään, mitä Irakissa tapahtuu ja mitä mahdollisuuksia siellä on, mutta kuitenkin jos kristitystä puhutaan, niin se ei liity mm, tiettyyn identiteetin määrittämiskysymykseen, vaan haluan tässä vain tuoda esiin sen, että maassa sattuu tapahtuu ja on tärkeää, kun asioista puhumme, puhutaan niistä oikeilla nimillä, jotta kaikkia eri yhteisöjä voidaan riittävästi tukea. Tärkeää on, että kaikki riippumatta uskonnosta voivat tuntea olevansa irakilaisia. Ja ruokapan puheenvuoro oli tärkeä sikälikin, että todettiin, että on arvioitava sitä, miten uuden hallituksen toimit kehittyvät sisä- ja oikeusministeriössä erityisesti, koska näissähän nimenomaan määritellään se, mikä on demokratian laatu. On saatava lisätietoa näiden toimista ja sitten arvioitava, mitä tapahtuu. Ja Katsin myöskin kommentoi asiaa, kun on huomattu, kuinka hankalaa on saada hallitus kuntoon, koska puolustus- ja sisäministeri vielä puuttuvat, niin todetaan, että kuitenkin tässä siis valtataistelusta pitkälti on kyse ja sovun löytyminen on hankalaa. Ja vielä naisten kysymyksestä. Olisi hyvä, jos kuolemistilaisuudessa voitaisiin hieman tarkastella tätä kysymystä, jotta me saisimme ymmärryksen siitä, mitä maassa naiset tekevät, mitä naisten osalta tapahtuu ja mikä estää sen, ettei naisten rooli voi parantua yhteiskunnallisesti tarkastellen. Ja Prepolsin suositukset ihmisoikeuksiin liittyen voin täysin tukea puheenvuoroa. Ja tähän yhdistäisin vielä erään toisenkin asian, joka kuulemisessa taitaa olla mukana, eli mediakysymys on tehtävä paljon, jotta saataisiin riippumaton media syntymään ja näin tilanne paranisi. Ja Tannokin kommentit ovat, olivat myöskin erittäin tärkeitä ja uskoisin, että esittämenne ja omien tarkistusteni kautta saadaan kuva yhtenäisemmäksi ja yhteistyössä varjoesittelijän muidenkin kollegoiden kanssa uskon, että voimme saattaa päätökseen kysymykset, jotka vielä on huomioitava tässä päätöslauselmassa. Ja vielä kommentsi puheenvuorosta muutama sana. Itse henkilökohtaisesti voin ponnistella sen eteen, että Euroopan parlamentin valtuuskunta voisi Irakiin mennä, mutta kuitenkin Ainakaan henkilökohtaisesti en oikein usko, että mitään isoja ongelmia tälle olisi. Sillä turvallisuuskysymykset, nehän on kohdattava ja otettava vakavasti. Komission virkamiehet käyvät Irakissa, kun sopimuksesta neuvoteltiin, tahot siellä kävivät. Ja varmasti tässä vaiheessa valtuuskunnalle ovi voitaisiin avata, mutta yleensähän jäsenmaiden valtuuskunnat järjestävät matkoja Kurdistaniin, niin uskoisin, että nyt on tullut hetki rikkoa tabu ja antaa tällä lisäluottamuksen merkki sen suhteen, miten pidämme tärkeänä kehityksen maassa. Lehdistötoimistot ovat esimerkiksi EU-jäsenmaissa järjestäneet eh, eh, viikko sitten eh, Bagdadin alueella tärkeän kokouksen nimenomaan riippumattoman lehdistön puolesta. Ja jos maidemme lehdistön edustajat paikalle pääsivät, niin en tiedä miksei tärkeä toimielin Euroopan parlamentti voisi samoin tehdä. Ja sitten tämä päivämäärä kysymys mainitsin 16. helmikuuta siksi, että en ole saanut virallista tietoa neuvostolta siitä, että olisi hankaluuksia lopullisesti allekirjoittaa sopimus. Jos tällaisen tiedonannon virallisen sellaisen saan neuvoston taholta, niin ö, uskon, että takarajaa tarkistuksille tässä tapauksessa voidaan siirtää. Merci, prochain point. Kiitoksia sitten. Seuraava kohta. Predan luonnos päätösasmaesitykseksi koskien Islantia. Preda, olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia. Puhun tästä nyt ihan lyhyesti. Seitsemän kuukautta sitten, kuten tiedätte, täysistunnossa hyväksyttiin päätöslausuma, joka liittyi Islannin pyyntöä liittyä Euroopan unioniin. Tämä oli kaksi viikkoa sen jälkeen, kun neuvosto oli tehnyt suosituksen avata neuvottelut Islannin kanssa. Ja sen jälkeen ensinnäkin Euroopan toimielimissä lokakuussa luotiin sekavaliokunta islantilaisten kollegoidemme kanssa marraskuussa tarkasteluprosessi 33 neuvottelukohdassa avattiin. Tähän mennessä 15 neuvottelukohtaa on jo saatu päätökseen tarkistuksen osalta ja maaliskuussa julkistetaan ensimmäinen raportti tähän tarkisteluun liittyen. Ja tästähän on jo keskusteltu komission jäsenen Fyylen kanssa, kun hän oli valiokunnassa käymässä. Periaatteessa tämän pohjalta ja Unkarin puheenjohtajakaudella voitaisiin avata ensimmäiset neuvottelukohdat. Sitten tärkeimmät kohdat mietinnössäni kolme huomiota. Ensinnäkin, ja ihan lyhyesti, poliittiset kriteerit. Mitä tulee oikeusval- oikeusjärjestelmän itsenäisriippumattomuuteen. riippumattomuuteen. Siellä ei ole ongelmia. Sitten taloudelliset kriteerit. Yksi kohta on erittäin tärkeä. Ja tästä on keskusteltu edellisen mietinnön osalta. Eli Alankomaiden ja Ison-Britannian kiista Islannin kanssa – liittyen hyvin ongelmallisiin iSave-kysymyksiin. Mutta näitä erimielisyyksiä ollaan nyt ratkaisemassa lopullisesti, eli tämä on erinomainen uutinen. Sitten taloudellisista kriteeristä vielä vajeet, jotka liittyvät rahoitusalaan. Nämä ongelmat on jo ratkaistu ja huomattavaa edistystä on sääntely- ja valvontakäytäntöjen vahvistamisessa. Ja sitten vielä hyvä uutinen. Islannin talous on nyt selvinnyt taantumasta. Eli taantuma on jäänyt kokonaan nyt historian Islannin osalta. Ja sitten julkinen mielipide. Äskettäiset mielipidetutkimukset osoittavat, että valtaosa 65 prosenttia islantilaisista tukee sitä, että jatketaan jäsenyysneuvotteluita Euroopan unionin kanssa. Sitten toinen huomio. Irlann, Islannin parlamentti on käynnistämässä tiedotuskampanjaa EU-jäsenyydestä. Ja tämä kampanja on hyvin tärkeä, jotta islantilaiset voivat tehdä valinnan tämän prosessin loppuvaiheessa liittyen EU-jäsenyyteen. Ja sitten odotan tietysti kollegoiden panosta, jotta voimme parantaa mietintöä. Ja ilmeisesti 16. helmikuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle. Kiitoksia. Merci, Kiitoksia esittelijä. Onko kukaan halukas käyttämään puheenvuoroa? Niin, Prela jo mainitsi nämä määräajan tarkistus tämmöiselle 16. helmikuuta. Ja Makedonin osalta se on siis 15. Ei Makedonia 15. päivä ja Islanti 16. päivä. Täällä on nyt valtuuskunta Norsunlurannikolta. Vattaran edustajat ja keskustelemme yhdessä kehitysyhteistyövaliokunnan ja parlamentaarisen edustakouksen AKT ja EUn välillä. Eli täällä on Jeje Madim, joka on demokraattisen puolueen puheenjohtaja Norsunluurannikolla. Bonjour. oui, c'était Berman.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 Bien, Monsieur Madi, le secrétaire général. No niin, Madi, Nousurannikon demokraattisen puolen pääsihteeri on paikalla ja teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kyllä, Arvoisat jäsenet, arvoisa Euroopan parlamentti, hyvät naiset ja herrat, presidentti Vattaran ja hänen hallituksensa nimissä ja Norsulrannikon tasavallan nimissä haluaisin kiittää teitä kaikesta, mitä olette tehneet sen jälkeen, kun norsulurannikon kriisi käynnistyi vuonna 2002. Norsulurannikko on saanut tukea Euroopan unionilta kaikilla aloilla, erityisesti välineiden osalta ja siinä kun on organisoitu kriisistä selviytymistä ja kaikkea siihen liittyvää rahoitusta. EU on myöskin ollut rinnallamme, kun on laskettu ääniä. Paikalla oli EUn vaalitarkkailijoita, jotka näkivät, miten vaalit sujuivat. Erityisesti halusin kiittää AKT ja EUn välisen sekavaliokunnan jäseniä, jotka 3. joulukuuta reagoivat siihen, mitä Norsurannikolla tapahtuu. Norsurannikon kriisi, joka on kohta kestänyt 10 vuotta, on ensinnäkin luottamuskriisi joka vuonna 2005 Pretorian tapauksen yhteydessä, kun ehdokas Vattara halusi puuttua tähän luottamuspulaan eri tahojen välillä. Ja hän halusi, että kriisi saataisiin loppumaan demokraattisella prosessilla, joka toteutettaisiin YK puitteissa. Mutta silloinen presidentti Loran Babu halusi ratkaista kysymyksen välitysmenettelyllä kansainvälisen yhteisön puitteissa perustamalla sertifiointi val- val- lautakunnan. Ja tässä prosessissa kansainvälinen yhteisö on auttanut maata Aluksi piti laatia vaalilistat. Ja monien henkilöiden sivilisääty tarkastettiin. Ja se oli ensimmäinen osa tätä sertifiointiprosessia. Toinen prose- etappi, kun vaalilistat piti lyödä lukkoon, piti myöskin saada sertifikaatti kansainväliseltä yhteisöltä YK pääsihteerin kautta. Ja tällä tavalla nämä vaalilistat voitiin hyväksyä Ja tässä kontekstissa pidettiin siis presidentinvaalin ensimmäinen kierros. Ja Toisella kierroksella mukaan oli presidentti Guarabugu ja Ouattara. Paljon saamme kuulla, että tämä riippumaton vaalilautakunta olisi julistanut laittomaksi toisen kierroksen tuloksen ja vaalilautakunta piti toimittaa nämä vaalipöytäkirjat kolme päivää vaalien jälkeen. Ja äänestyspisteissä tulokset tiedettiin maakuntien osalta. Ja riippumattoman vaalilautakuntaan toimitettiin neljästä eri pisteestä tietoja. Ja näin YK on erityisedustaja ja perustuslaki tuomioistuin käsittelevät näitä asioita. Ja kun julistettiin alustavat tulokset, siellä ei noudatettu tätä 72 tunnin sääntöä. Ja ensimmäisellä kierroksella alustavat tulokset julkistettiin ja siihen oli kestänyt neljä päivää kello kahdelta aamulla, eikä se aiheuttanut mitään ongelmia. Ja tämän sertifikaattitaho puuttui asian sen jälkeen, kun perustuslakituomioistuin julisti tuomionsa. Ja näin menimme toiselle kierrokselle. Ja silloin huomattiin selkeästi, että norsunluurannikon kanta oli äänestänyt Vattara 54,1 prosenttisesti, joka valittiin siis Norsunluurannikon presidentiksi. Kansainvälinen yhteisö seurasi, mitä tapahtui kolmantena päivänä ääntenlaskennan jälkeen. Presidentin edustajat kaikkien nähden lisäsivät epävarmuutta ja turvattomuutta maassa. Ja he veivät, varastivat nämä dokumentit, jotka liittyivät väliaikaisen tuloksen julkistamiseen, eli vaalilautakunnan puheenjohtaja Yusuf Bakajuko turvallisuussyistä oli vankina hotellissa, josta hänen piti ilmoittaa nämä tulokset. Täytyy myöskin muistuttaa, artikla 64 vaalilainsäädännöstä, jonka mukaisesti mikäli tulokset julistetaan ja mikäli perustuslaillinen tuomioistuin kiistää sen, silloin nämä tulokset voidaan kumota ja riippumaton vaalilautakunta voi 45 päivän sisällä järjestää uudet vaalit perustuslaki lautakunta voi kumota osan vaalituloksesta ja julistaa lopullisen tuloksen muiden tietojen osalta. Eli kyse oli lähes sotilasvallan kaappauksesta, jota presidentti oli suunnittelemassa. Ja demokraattisesti on siis todettu, että kansalaisten valitsema presidentti oli Wattara. Ja haluaisimme nyt kiittää kaikkea kansainvälistä yhteisöä, Afrikan unionia, Euroopan unionia ja YKta, jotka tarkkailijoidensa kautta ja YK pääsihteerin raportin kautta ovat todenneet, että Vuottara oli vaaleissa valittu presidentiksi, mutta nyt odotamme, että tämä demokraattinen tulos tunnustettaisiin. Maassa on nyt paljon väkivaltaa. Presidentti Bagbo on katsonut, että vuoden 2002 vallan kauppasyritys ei onnistunut, ja nyt hän käyttää armeijaa tehdäkseen sotilasvallan kauppauksen vuottaraa vastaan, joka, jonka kansalaiset olivat valinneet. Ja maassa on nyt paljon väkivaltaa. Ja kansainvälinen yhteisö on rekisteröinyt 370 kuolonuhria. Ja joka päivä viettomat ihmiset kuolemat tähän barbariaan – viime viikolla Abidjanissa, jossa on kymmenen kuntaa, vain kahdessa kunnassa on ollut yli kuukauden jo ulkonaliikkumiskielto. Ja on pyydetty, että nämä ulkonaliikkumiskielot poistettaisiin. Näillä alueilla on ollut sortoa ja siellä on kymmenen ihmistä saanut surmansa. Huolimatta kansainvälisen yhteisön ponnisteluista ja Afrikan unionin ponnisteluista, joka on lähettänyt asiantuntijapaneelin paikalle, me uskomme, että presidentti Bagbu ei kunnioita demokratiaa ja toimii niin. Hän, hänen pitäisi nyt luopua presidentin paikastaan ja haluaisimme pyytää, että kansainvälinen yhteisö toimisi humanitaarisesti alueella, koska siviilejä, viattomia ihmisiä kuolee joka päivä Abidjanissa ja koko maan alueella. Presidentti Vuattara taistelee rauhan ja demokratian puolesta – ja hän haluaisi löytää neuvotteluratkaisun, mutta meidän täytyy nyt katsoa todellisuutta silmiin ja me tiedämme, että äh, neuvotteluita ei voi käydä kuin yhdessä kohdassa. Me haluamme, että vailla mitään ehtoja, että Bagbu tunnustaa Vattaran vaalivoiton ja että tämä pystyisi toimimaan demokraattisessa toimessaan – ja muista asioista voidaan sitten keskustella, muista voidaan neuvotella, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että edellisessä AKT-maiden kokouksessa sovittiin eri ehdokkaiden välillä, siellä Bagbo ja Boattara esimerkiksi, että kuka tahansa voittaa vaalit Norsulurannikon edun nimissä – muodostetaan hallitus, joka ottaa huomioon kaikki edut, myöskin kansalaisyhteiskunnan edut, jotta voidaan edistää rauhaa, vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja kehittää maata eteenpäin. Mutta on selvää, että Norsunrannikko ei voi jakaa kahtia. Siellä ei voi olla kahta presidenttiä, ja kansa on valinnut presidentin ja hänen nimensä on Vattara. Ja tämä tulos on tunnustettava ja kansainvälisen yhteisön, joka on ollut mukana tässä alusta loppuun, YK puitteissa pitäisi mahdollistaa se, että kaikki tehdään, jotta Vattaran vaalivoitto tunnustetaan ja että hän voisi toimia presidenttinä. Hyvät naiset ja herrat, Norsunluurannikko luottaa kansainvälisen yhteisöön, koska me olemme osa tätä yhteisöä. Bagbun kanta on se, että hän haluaa pitää vallasta kiinni hinnalla millä hyvänsä. Ja me emme halua, että maassa käy niin kuin Ruandassa, joten kansainvälisen yhteisön pitää toimia, jotta demokratiaa kunnioitettaisiin ja me vetoamme nyt Euroopan unioniin, joka edustaa demokratiaa maailmassa, ja pitäisi toimia niin, että norsunurannikon tilanne ei pahene, ja että vuonna 2011 Afrikassa on aina, ainakin 11 presidentinvaalia. Ja jos kaikki samassa toimitaan näin, että vallassa oleva presidentti pitää kiinni vallasta ilmena hyvänsä, niin voimme hyvästellä demokratian. Nousuun aikana, jos pitää kunnioittaa demokratiaa, ja kuten te olette tunnustaneet, Vattara pitää tunnustaa presidentiksi, ja kansainvälisen yhteisön pitää mahdollistaa se, että Nootsun rannikkokin kuuluu demokraattisiin valtioihin. Ja kiitoksia, että olemme saaneet tämän mahdollisuuden tulla tänne keskustelemaan teidän kanssanne presidentti Vuottaran nimissä. Kiitos. Kiitoksia pääsihteeriä. Tervetuloa koko valtuuskunnalle. Seuraavaksi Stasni, valtuuskunnan puheenjohtaja, AKT EU sekä edustajakouksesta saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Je vais présenter mon intervention en anglais, ça va être un peu plus facile pour moi. Niin. AKT EU sekä kunnan toinen puheenjohtaja Louis Michel ei valitettavasti päässyt tähän tärkeään tapaamiseen, mutta haluaisin no, kun, äh, olen nyt varapuheenjohtajan nimissä esittää vastauksen. Olemme varsin läheltä seuranneet Norsunluurannikon tilanteen kehittymistä vaalien aikana ja niiden jälkeen. Hän pidettiin viime vuoden lopulla. Ja toteaisin myöskin, että sekä valiokunta oli yksi ensimmäisistä elimistä, joka reagoi tilanteeseen vaalien yhteydessä. 4. päivä joulukuuta Kinsasan kokouksessa hyväksyttiin julkilausuma, joka liittyi toiseen eh, kierrokseen Norsunluun rannikon presidentin vaaleissa. Ja tässä valiteltiin väkivaltaisuuksia, jotka puhkesivat osissa maata, kun alustavat tulokset saatiin tuomittiin myöskin eh, perusneuvostojen eh, päätös olla hyväksymättä vaalitulosta, jonka riippumattomat vallautakunnat julkaisivat. Ja niin kuin julkilausumassa todetaan, kieltäydyttiin tunnustaa nämä esitetyt tulokset, koska katsottiin, että ne ovat ristiriidassa kansan näkemysten kanssa, jotka oli äänestyslippuissa osoitettu. Ja demokraattisena parlamentaarisena elimenä katsoisimme, että tärkeintä on kunnioittaa Norsunrannikon kansan mielipidettä. Kuusi kertaahan vaalia jo lykättiin ja niitä kovasti kansa odotti. Oli odottanut jo vuodesta 2005 alkaen. Ja presidentti Watara on ihan selvä valinta, kansan valinta presidentiksi. Olemme tietoisia myös vaaroista, joita nykytilanne aiheuttaa poliittiselle ja sosiaaliselle tasapainolle, joka on vaivoin saavutettu maassa ja kun ajatellaan myöskin koko alueen vakautta. Ja näistä syistä johtuen me todella toivomme, että paneeli, joka tammikuun lopussa perustettiin Afrikan unionin turvallisuusneuvoston kautta käsitellä tätä kriisitilannetta. Toivottavasti se onnistuu parhaimman ongelmanratkaisun löytämisessä. Kiitos. Merci. Euh, Kiitos. Ja sitten eh, edustaja Vreda, joka oli EUn eh, vaalitarkkailijajoukoissa. Kiitos. En tässä nyt kovin kauan puhu, mutta meillä oli muutama viikko sitten norsullurannikko esityslistalla, mutta en nyt lähde sitä enempää puhumaan, vaan palaan tähän, mitä ministeri sanoi. Eli on hyvin lähellä, että sisällissota on puhkeamassa, siellä on satoja kuolleita ja uhkana on sisällissota. Ihmiset ovat hengenvaarassa. Tilanne on hyvin uhkaava ja herkkä. On jouduttu lisäämään joukkojen, tarkkailijajoukkojen määrää kahteen tuhanteen, joten siis tilanne on hankala, se on selvää. Eikä siitä ole kau- kaukana, että sisällissota syttyy. De, euh, de, de vie normale n'existe plus. Eli paluuta normaaliin elämään ei enää ole. Sitten toinen kysymys. No se, että Bagbo ei hievahda kannastaan. Toisella kierroksella hän ei antanut ollenkaan periksi, ei milliäkään. Eli hän pitää kiinni kannastaan. Ja ne, jotka edelleen toivovat, että voitaisiin neuvotella ja että hän voisi vähän joustaa, niin he ovat väärässä. Minä en usko, että neuvotteluiden kautta entinen presidentti toimisi järkevämmin. Ja mikäli neuvottelut epäonnistuvat, se vain vahvistaa Gbagboa. Ihmisistä tuntuu hän enemmän, että jos hän pitää kiinni kannastaan, niin asia sitten on vain niin. Eli voidaan nähdä, että neuvottelutoimet ovat kerta kaikkiaan epäonnistuneet. Ja sitten kolmanneksi, eli Afrikan maiden kanta. Jos Euroopassa ollaan oltu täysin solidaarisia ja reagoitu nopeasti norsunluurannikon tilanteeseen, Afrikassa oli aluksi konsensusta, mutta nyt jonkin ajan jonkin aikaa tätä konsensusta ei enää ole ollut. Abuja ja CAO ovat tehneet sopimuksen ja CAO on puheenjohtajan todennut, että konflikti, joka nyt on CAO-maiden ja tietyn Afrikan maiden välillä, erityisesti Etelä-Afrikan välillä. Etelä-Afrikkahan haluaa esittää kantaansa tästä alueesta, Länsiranni-Afrikasta ja Etelä-Afrikka on nyt ottanut kantaa tiettyjä maita vastaan. Eli tällaisia jännitteitä nyt on Afrikassa. Ja valtion päämiesten paneeli on nyt järjestämässä uusia neuvotteluita. Eli sitten yksi kysymys Chechemadilelle. Katsotteko, että sotilaallinen välintulo on välttämätöntä mikäli nämä uudet välitysponnistelut epäonnistuvat? Vai katsotteko, että pitää vain jatkaa välitystoimintaa koko vuoden ajan? En tiedä, mikä on teidän kantanne tähän. Kiitos. Euh, Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Pääsihteeri, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Predaa tästä mietinnöstä, joka on täysin objektiivinen norsunluurannikon suhteen. Tässä on tehty realistinen yhteenveto nyt tilanteesta. Ja ikävä kyllä olen samaa mieltä hänen pessimismistään, eli valtion päämiesten viiden valtionpäämiehen paneeli toimii norsuurannikon suhteen, mutta me emme nyt tältä odota kovin paljon. Täytyy muistaa, että Abidjanin kaduilla Gbagbo järjestää mielenosoituksia ja syyttää tiettyjä henkilöitä, tämän paneelin jäseniä, jotka Afrikan unioni on nimennyt, eli me nyt emme odota kovin paljon tältä paneelilta. No, pitääkö sitten loputtomin jatkaa näitä neuvotteluita? Jos ei olisi uhreja, jos ei olisi ihmisoikeuksien rikkomuksia, joka päivä, niin silloin tätä voitaisiin harkita. Mutta varmaa on se, että presidentti Gbagbo haluaa väkivalloin pysyä vallassa. Tähän tiedätte, että presidentti Gbagbo häntähän vastaan järjestettiin valankauppausyritys ja hän uskoo, että Vattara oli sen takana. Ja nyt sitten hän on todennut, että jos Vattara on se, joka oli mukana vuoden 2002 vallankauppausyrityksessä, silloin hänkin tekee vallankauppasyrityksen ja hän tukeutuu armeijaan ja tiettyihin tahoihin, jotka tuovat, tukevat, tukevat häntä ja että hän ryöstää pankin ja vaatii lunnaita tietyiltä pankeilta tiettyjä summia, jotta ne taipuvat hänen tahtoonsa. Eli jos halutaan löytää ratkaisu, ja pitäisikö sitten armeijan puuttua tähän tilanteeseen. No, nämä kaksi asiaa, mihin Bakbu nojautuu, jotta ne voidaan ottaa mukaan tähän prosessiin, hänen pitäisi tulla järkinsä. Eli ensinnäkin tämä rahoituskysymys ja sitten kaikki toimet, joihin on jo ryhdytty rahoituskysymyksissä. Koska jos hänellä ei ole varaa maksaa näille palkkamurhaajille ja poliiseille ja sotilaille, jotka ovat hänen alaisuudessaan, niin ehkä hän miettisi asiaa vähän eri tavalla. Ja sitten toinen pilari on armeija ja armeijan kanta. Sehän on toiminut väkivaltaisesti kansalaisia kohtaan. Armeija ei ole yksimielisesti hänen takanaan, mutta ehkä vähemmistö on hänen takanaan, mutta se kuitenkin harjoittaa tätä väkivaltaa kansalaisia kohtaan ja mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän hänellä on aikaa hankkia aseita ja varusteita. Ja EU on hyvässä asemassa, ainakin paremmin kuin minä, tietämään, että voitaisiin asettaa nousuun niin aseiden kauppa kieltoon, koska Angolan kanssa tauttahan hän nyt on hoi- hankkinut näitä aseita. Ja hänellä on myöskin muita reittejä, mutta kaikki nämä maat tukevat silloin, kun Bagmon kantaa. Ja hän haluaa pysyä vallassa väkivalloin ja nämä maat saattavat itsekin joutua myöhemmin väkivallan uhriksi. Ja ikävä kyllä, nyt täytyy todeta, että sotilaallinen välintulo vaikuttaa itsestäänselvyydeltä. Ja Bagbu itse on jo valmistellut tätä. Koska hän jo rekrytoi ihmisiä ympäri maata nuoria kylistä. Näille nuorille annetaan Kalashnikove käteen. Tämä nyt on todellisuus maassa. Ja sotilaallinen humanitaarinen välintulo on välttämätöntä, jotta voidaan päättää tämä draama josta siviiliväestö kärsii. Ja mielen osoituksissa heitä on ammuttu oikeilla luodeilla. Ja kuolonuhreja syntyy joka päivä. Jos näin ei olisi käynyt, voisimme sanoa, että armeijan välintulo ei, sotilainen välintulo ei ole tarpeen, mutta nyt tilanne ei ole tämä. Kiitos. Monsieur Berman. Kiitoksia sitten Berman yhteis- kehitysyhteistyövaliokunnasta. Kiitoksia. Ranskassa presidentti on presidentti koko loppuelämänsä. Eli henkilö nimetään presidentiksi ihan vielä eläkkeelläkin. Jotkut pitävät, ottavat tähän, suhtautuvat vähän liian vakavasti. Ja Gbagbon olisi nyt parasta ymmärtää, että hän oli presidentti ja että se oli suuri kunnia, mutta hän oli presidentti ja nyt se on ohi. Mielestäni Euroopan unioni toimi aivan oikein ja ryhtyi rahoituksen rajoittamistoimiin ja tätä pitää jatkaa, kuten sanoitte. Meidän on ehdottomasti vältettävä se ja toimittava kuvan toimia vastaan, kun hän yrittää aseistautua ja jatkaa kiristystään sisällissodalla, jota ei pidä sallia norsulannikolla tai muullakaan. Näiden maiden pitää olla yhtenäisiä, niin kuin se nyt on. Ja aseistautuminen ei auta tässä asiassa millään tavalla. Bakbo on kuitenkin edelleen vallassa. Hän on julistautunut presidentiksi ilman, että kukaan on sitä tunnustanut. mutta kyseessä on salajuoni ja yleistä paranoja presidentin linnassa. Norsulurkanikon kansa haluaa demokratiaa. Ja aluksi Afrikan unioni reagoi erittäin voimakkaasti ja hyvin. Kuten myöskin Länsi-Afrikan maat mutta nyt vaikuttaa, että tämä voimakas kanta heikkenee, ja se on erittäin ikävää mielestäni, koska on Afrikalla on strategisia intressejä vahvistaa Afrikan unionia Afrikan kansojen hyväksi. Demokratioiden tulisi kasvaa ja vahvistua. Ja tämä on myöskin EUn etu, että Afrikan unioni vahvistuu tähän suuntaan. Meidän täytyy myöskin muistaa, että esimerkiksi Egyptissä Tunisiassa on ollut diktaattoreita ja monissa muissakin maissa, mutta samalla tavalla ei pidä toimia norsulurrannikon osalta. EUn pitää lisätä painostusta esimerkiksi Angolan tyyppisiin maihin, jotka ovat mukana tässä sairaassa pelissä. Ja meidän pitää olla erittäin tiukkoja, kun olemme yhdys, yhteyksissä Afrikan unioniin. Tämä on ennennäkemätön toimi, kun ajatellaan nyt näitä vaaleja, koska vielä vuosi sitten haluttiin löytää kompromissi, mutta tällä kertaa pitää sanoa, että ei. Me olemme nähneet, millainen demokraattinen tahtomaassa on. Mutta EUlla voi siis olla rooli. Sen pitää olla taka-alalla, koska kyseessä on ensisijaisesti Afrikan unioni, jonka pitää toimia ja painostaa diplomaattisesti maata, mutta meillä pitää myöskin olla läsnä, eikä meidän pidä antaa Euroopan painostuksen heikentyä ollenkaan. Mutta se onko etusijalla liian näkyvä Silloin on helppo syyttää meitä uuskolonialismista, ja tätä pitää välttää. Mutta meidän pitää auttaa Afrikan unionia toimimaan tässä kysymyksessä. On erittäin hienoa ja tärkeää, että olette täällä. Toivottavasti tästä nyt apua teidän demokraattisissa pyrkimyksissänne Norsulurannikolla. Kiitos. Euh, monsieur secrétaire général, avant de lever Niin, puheenjohtaja, pääsihteeri, haluaisin esittää teille kysymyksen vielä ennen kokouksen loppua. No, presidentti Wattara ja pääministeri Soro ja viranomaiset Vuottaran ympärillä tekevät työtä hyvin vaikeissa olosuhteissa. He ovat tässä pienessä hotellissa vankeina. Mutta Vuottara ja hänen hallituksensa, aikovatko he siirtyä poliittiseen pääkaupunkiin Musukroon, jossa hän voisi liikkua vapaasti ja toimia vapaasti, koska Abidjanissahan niin tällä hetkellä se ei ole mahdollista monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Se on, oli tärkeä osa vaalikampanjaa ja hän sanoi, että jos hänet valitaan, hän menisi YM Sokroon. Ja hän siirtäisi siis sinne pääkaupungin mutta nyt tilan, tässä tilanteessa se ei ole mahdollista, koska näissä olosuhteissa myymistä alan sukron se johtaisi maan kahtia jakautumiseen. Jos me tunnustamme demokraattiset vaalit ja Vattaran vaalivoittajaksi, niin silloin Vattaran on varmistettava maan yhtenäisyys jotta norsunurannikko säilyy yhtenä jakamattomana maana. Ja me katsomme, että tämä olisi katastrofi. Silloin norsunurannikko jakautuisi vuosikymmeniksi, ja siksi me katsomme, että kaikki on tehtävä sekä sisäisesti että ulkoisesti, jotta Baku ymmärtää, kuten teidän kolleganne vasemmista sanoi, että hän ymmärtäisi, että hän oli presidentti ja että hän on presidenttinä nimellisesti loppuikänsä ja että siihen hän liittyy tiettyjä etuja, kun hän on ollut entinen valtionpäämies, mutta me emme voi hyväksyä sitä, että norsuluurannikko jakautuisi. Meidän täytyy toimia niin, erityisesti Vataran osalta, meidän pitää toimia niin, että rauha ja yhtenäisyys leviää maahan ja että kaikki kansalaiset pohjoisesta etelään, idästä länteen olisivat yhdessä ja rakentaisivat norsuurannikkoa, jolla on mahdollisuuksia kehittyä ja toimia. Esimerkkinä ja muistuttaisin vielä, että tämän kriisin alusta ensimmäisistä neuvotteluista lähtien Norsuluranikon kriisi liittyy YK sopimuksen artiklaan 7, eli siihen liittyy alueellinen rauha ja koko maailmanlaajuinen rauha. Näinhän todetaan YK peruskirjan artiklassa 7. Vattara ei ole mitenkään vallanhaluinen vaan kyse on norsunurannikon rakentamisesta harmoniassa alueella, joka vaikuttaa maailman vapauteen ja joka harmonisesti haluaisi osa demokraattisia valtioita ja jossa halutaan noudattaa pelisääntöjä. Kiitoksia pääsihteeri. Kiitoksia kaikille valtuuskunnan jäsenille siitä, että olitte paikalla. Kokous päättyy. Bien, bien, bien, bien. Okay, okay. Bon, merci. On est arrivé.